Kolleginnen Kollegen, ich darf die heutige Sitzung... Hyvät kollegat, saanen avata tämän päivän kokouksen. En nyt haluaisi tässä vaiheessa ryhtyä esittämään puheenjohtajan ilmoitusasioita. Haluan vain todeta, että me kaikki olemme iloisia siitä, että on syntynyt sopimus Belgradin ja Pristinan välillä ja toivon, että kumpikin parlamentti, kumpikin parlamentti tulee sitä tukemaan huomenna pyrimme löytämään aikaa keskustelulle tästä sopimuksesta, koska tämä on hyvin tärkeä asia ajatellen äh, jatkokehitystä Länsi-Balkanilla. Nyt tulemme esityksen kohtaan numero kolme. Pöytäkirjojen hyväksyminen. Onko jollakulla huomautettavaa näihin pöytäkirjoihin, jos nyt on ylipäätään lukenut ne? Ei näytä olevan mitään vastalauseita, ne on siis hyväksytty. Ja kohta neljä. Olin iloinen siitä, että meillä tänään on keskustelu Saudi-Arabian oikeusministerin hänen korkeutensa eh, Mohammed al-Isa. Hän haluaisi keskustella meidän kanssamme oikeusjärjestelmän uudistuksista Saudi-Arabiassa – kävimme tästä juuri mielenkiintoisen keskustelun. Minusta tämä on asia, jolla on paljon merkitystä. Ajattelen itse asiaa, ajattelen myöskin Saudarabian merkitystä ja Saudarabian roolia. Me tiedämme, että Saudi-Arabia yhdessä Persialahden maiden kanssa on poliittisesti merkittävä. Tiedämme, että kysymys, joka liittyvät maan sisäisen kehityksen ovat kysymyksiä, jotka liittyvät myöskin siihen, miten, minkälaista kehitystä tapahtuu Syyriassa tai Egyptissä. Ja pyrkimykset kodifioida sarjaan perustuvaa oikeudenkäyttö. Meidän pitää katsoa, minkälaista vaikutusta on siihen, miten me näemme oikeuden tai sen liberauden, miten me yhdistämme siihen tai suhteet eri ryhmien välillä tai oikeudelliset ta- oikeudenkäytön tavoitteet, joten tässä syystä olen erityisen kiinnostunut siitä, että saamme kuulla, millä tavoin tämä on tarkoitus toteuttaa. Sitten on tietysti kysymys, jotka liittyvät vielä kuolemantuomioiden vastaaviin, mutta tämä nyt ei ole kysymys, joka pelkästään liittyy siis islamilaiseen oikeuteen, vaan voimme katsoa sitä, miten uskontoon perustuva lainsäädäntö voi olla valtiollista lainsäädäntöä, missä missä määrin tällainen mahdollisuus on olemassa. Ajatellen sitä, että äh, tällaisessa hyvinkin erilaisessa maailmassa voidaan äh, harjoittaa yhdessä elämistä. Teillä on puheenvuoro, hyvä. بسم الله الرحمن الرحيم سعيد في هذا اليوم Olen hyvin tyytyväinen, että voin olla tänään vieraananne täällä. Näyttää siltä, että kokous, joka saattaa meidät tänään yhteen, on todellakin yhteistyömme vahvistamisen hetki. Vahvistamme Arabi, Saudi-Arabian kuningaskunnan ja Euroopan unionin välisiä suhteita. Aihe, jota tänään yhdessä käsittelemme, nimittäin oikeusjärjestelmän uudistukset Saudi-Arabiassa, on aihe, joka on hyvin tärkeä. Näin ollen onkin syytä mainita, että Saudi-Arabian oikeusjärjestelmä. Silloin kun on tarpeen määritellä uutta lainsäädäntöä ja säädellä oikeusviranomaisten toimintaa, on samanaikaisesti mahdollisuus vahvistaa myös oikeusjärjestelmän riippumattomuutta. Näin oikeusjärjestelmälle mahdollistetaan parempi puolueettomuus, riippumattomuus sen toiminnassa. Lainsäädäntö, joka käsittelee oikeusviranomaisten toimintaa ja asemaa, tämä aivan uusi laki, joka säätelee siis oikeuden toimintaa, on useilla määräyksillä nyt kokenut melkomoisen uudistuksen. Se pohjaa moderneihin periaatteisiin, jotka takaavat paremman riippumattomuuden oikeusjärjestelmälle ja sisältävät sellaisia määräyksiä, jotka vahvistavat periaatteen siitä, että kuulemiset järjestetään julkisena kuulemisena. Näin kaikilla kansalaisilla ja myös asukkailla ja tiedotusvälineillä, myös ulkomaisilla tiedotusvälineillä – on mahdollisuus osallistua kuulemisiin, käsittelyihin. Ja samanaikaisesti valvoa menettelyjä. Tässä ei ole minkäänlaisia varaumia eikä poikkeuksia. Oikeus on meille avoin ja läpinäkyvä kaikkien edessä. Tiedotusvälineet Saudi-Arabiassa välittävät vetomuspuheenvuoroja, käsittelyjä aivan objektiivisesti ja avoimesti. Niiden takeitten joukossa, joita oikeusjärjestelmämme antaa, on myös laki, joka kattaa siviili- oikeudenkäynnit. Meillä on myös toinen laki, joka puolestaan kattaa rikosoikeudelliset käsittelyt. Nämä kaksi lakia pohjaavat niihin periaatteisiin, toimintoihin, jotka ovat voimassa myös kaikissa moderneissa valtioissa. jos ajattelemme tuomioita, oikeuden päätöksiä, niin järjestelmä Saudi-Arabiassa on yhteensopiva muiden maiden järjestelmien kanssa. Yleisperiaatteeltaan meidän toimintamallimme oikeuden alalla ei missään muotoa ole ristiriidassa muiden maiden noudattamien järjestelmien kanssa. Onpa sitten kyse siviilioikeudellisesta tapauksesta tai rikosoikeudellisesta tapauksesta. Saudi-Arabiassa tärkeintä meille oikeuden alalla on se, että ei rikota peruslakia, joka se puolestaan pohjaa sarja oikeuteen Se kattaa kaikki oikeusmääräykset, periaatteet, Toki harkintavaltaa on huomattavassa määrin, jota annetaan tuomareille ja tuomarilaitokselle. Tuomarilla on siis mahdollisuuksia tulkita lakia. Hän voi myös nojautua oikeuden käytössään oikeus käytäntöön, mutta voi myös korostaa omia tulkintojaan. Meillä on siis käytössä oikeus käytäntöön, oikeustapauksiin pohjaava järjestelmä. Lainsäätäjä säätää lakia ja näillä laeilla säädellään myös oikeuslaitoksen toimintaa. Saudi-Arabiassa ei ole minkäänlaista poikkeus oikeusjärjestelmää tai hätäjärjestelmää. Ei ole minkäänlaisia poikkeustapauksissa toimivia tuomioistuimia. Kaikki ihmiset, jotka haluavat turvautua tuomioistuimen käsittelyyn, voivat näin tehdä täysin vapaasti ja kääntyä tavanomaisten tuomioistuinten puoleen. Tässä heijastuu myös meidän huolemme siitä, että me haluamme taata oikeuden toteutuvan kaikkien kannalta. valtio kattaa kaikki oikeudenkäynnistä aiheutuvat kustannukset lukunottamatta palkkioita, joita suoraan asianajajat veloittavat. Mehän tiedämme, että oikeudella ei sinällään ole hintaa, vaan valtio on vastuussa oikeuden toteutumisesta. Valtio on vastuussa kaikille, eli, eli hintaa ei todellakaan oikeudella ole tässä mielessä. saman ajatusmallin mukaisesti me olemme laajentaneet ajatusta siitä, että on tiettyjä erityisaloja. Meillä on kauppa, oikeutta käsitteleviä tuomioistuimia, on myös henkilökohtaisen statukseen liittyviä tuomioistuimia, työ, tuomioistuimia ja niin edelleen. Ei ole myöskään mahdotonta, etteikö muun tyyppisiä tuomioistuimia tarpeen mukaan voitaisi perustaa. Meillä on myös vetomusjärjestelmä ja sitten korkein oikeus ja myös hallinto-oikeus. meillä on jonkinlainen valtio, ö, valtiosääntö tai valtakunnan oikeus, ikään kuin jos vertaamme tilannetta teidän järjestämiinne. On päivän selvää, että oikeusjärjestelmämme kunnioittaa kaikkia sopimuksia, kaikkia yleissopimuksia, oikeudellisia välineitä, joita Saudi-Arabia on hyväksynyt ja allekirjoittanut. Meidän oikeusjärjestelmämme kunnioittaa myös oikeuskäytäntöä, myös ulkomaista oikeuskäytäntöä ja kaikki tuomiot täytyy täytäntöön panna kuningaskunnassamme, jotka näin on määrätty täytäntöön pantavaksi. kuningaskuntamme tuomioistuimet ovat antaneet tuomioita, jotka liittyvät lukuisten tuomioiden täytäntöönpanoon, joita on puolestaan annettu ulkomaisissa tuomioistuimissa. Oikeusjärjestelmämme yksi perusperiaatteista on se, että kunnioitamme ilmaisun vapautta ja ihmisoikeuksia. Mielipidevapaus, ilmaisun vapaus voidaan oikeastaan erottaa toisaalta äh, vapauteen ja toisaalta kaaukseen. Vapauden ja epäjärjestyksen välillä on toki ero. Ei tarkoita, tämä ei tarkoita sitä, ettäkö me haluaisimme antaa vapaat kädet niille, jotka haluavat esimerkiksi äh, sekoittaa yleisen järjestyksen tai sitten äh, aivopestä ihmisiä esimerkiksi, muuttaa ihmisten näkemyksiä pakkokeinoin. Ilmaisuvapaus totta kai pätee silloin, kun kyse ei ole siitä, että yleistä järjestystä pyritään häiritsemään. tuomioistuimissa on annettu lukuisia tuomioita, joissa tätä periaatetta noudatetaan ja kunnioitetaan. Aivan niin kuin totesin, me kunnioitamme myös ulkomaisten tuomioistuimen, istuimien antamia tuomioita. Ja meidän tuomioistuimemme eivät puutu varsinaiseen asiaan asian substanssiin, jollei sitten kyse ole siitä, että meidän valtiomme lainsäädäntöä rikotaan. Kyseessä voivat olla vain muotoseikkavirheet, jolloin meidän tuomioistuimemme joutuvat puuttumaan sisältökysymyksiin. Saudi-Arabian oikeuslaitos kunnioittaa myös totta kai ihmisoikeusalan toimijoita. Me olemme hyväksyneet lukuisia raportteja, joita kansalaisjärjestöt ovat julkistaneet sekä maan sisällä että myös ulkomailla. Haluamme nimenomaan aiemmin mainitsemastani avoimuusperiaatteesta pitää kiinni olemme tarjonneet myös tukeamme kansalaisjärjestöille. Meillä on kansallinen avoimuus virasto tai elin, joka valvoo periaatteen toteutumista. Se toimii yhteyspisteenä kaikkiin sekä paikallisiin kansallisiin että kansainvälisiin kansalaisjärjestöihin. Avoimuutta valvova elin tekee aktiivista työtä kansalaisjärjestökentällä sekä kotimaassa että ulkomailla. En haluaisi tätä aihetta millään tavalla sekoittaa käsittelyssä, mutta tässä käsittääkseni annoin teille jonkinlaisen yleiskäsityksen ja mielelläni vastaan kaikkiin esittyihin kysymyksiin. Kiitos. Kiitos, herra ministeri, tästä johdannosta. Haluaisin myös toivottaa kollegamme Karl-Heinz Florensin vierailijaryhmän, ilmeisesti Alareinin alueelta. Onko puheenvuoropyyntöjä? Ensimmäisenä Rova Lochbila, joka on ihmisoikeuksien alivaliokunnan puheenjohtaja. Olkaa hyvä. Thank you, uh, chair. Kiitoksia puhemies ja puheenjohtaja. Ja kiitoksia myöskin Alisalle, että tulitte tänne vierailulle Meillä on mahdollisuus keskustella huomenna eri ihmisoikeusongelmista Saudi-Arabiassa, joten nyt vaan rajoitan kysymykseni kahteen asiaan. Ensinnäkin Saudi-Arabia tulee antamaan myöskin YK ihmisoikeuskomitealle oman raporttinsa heinäkuussa. Ja tähän liittyy myöskin kysymykseni, koska Saudi-Arabia on ainoa islaminuskoinen maa, joka ei ole tähän mennessä ratifioinut näitä kahta tärkeää ihmisoikeus- ja sosiaali- ja kulttuurioikeus ja siviili- ja poliittisten oikeuksien julistusta. Tässä yhteydessä haluaisin kuulla teiltä hieman tarkemmin, onko tällä hetkellä hallituksen sisällä keskustelua käynnissä sen suhteen, että tehtäisiin tiekartta ratifioinnin suuntaan? Ja teidän hallituksen on myöskin ratifioinut monta YK yleisomusta, kuten kidutuksen vastaisen ja syr- naisten syrjinnän vastaisen yleisomuksen, mutta tietenkin useita varaumia näihin sopimuksiin. Vastaavanlainen kysymys tähän liittyen. Oletko kehittämässä prosessia, että voidaan jatkaa näiden varaumien poistamista? Ja sitten vielä kuolemanrangaistukseen. Kun tiedätte, EUn kanta on selkeä, haluan poistaa kuolemanrangaistuksen ja Saudi-Arabiassakin on paljon rikoksia, joihin sovelletaan kuolemanrangaistusta, kuten huumerikouksesta ja noituus esimerkiksi. Ja viime vuosina me olemme nähneet, että teloitukset ovat lisääntyneet. EUn kolmentuomion täyttöönpanokielto on ensimmäinen askel tässä. Ja Saudi-Arabia on myös hyväksynyt YK on tarkastelussa, että voidaan rajattaa kuolemanrangaistuksen soveltamista, joten olisi hyvä kuulla tästä. Voisitko kertoa tarkemmin, kuinka pitkälle olette päässeet kuolemanrangaistuksen soveltamisen rajoittamisessa? Kiitoksia. Mrs. Gomez. Hyvä Gomes. Welcome, minister. Hyvä ministeri, tervetuloa. Kiitos, että olette keskustelemaan kanssa. Minä haluaisin, ajatellen, niin, meillä on monia kysymyksiä, jotka liittyvät siihen, miten ihmisoikeuksia, vapauksia ja oikeuslaitoksen riippumattomuutta sovelletaan teidän maassanne. Ajatellen ne lukuisat miehet ja naiset, jotka osattivat mieltä päästäkseen tapamaan isiään ja miehiään, jotka on pidätetty, ovat olleet vuosikausi pidätettynä syytettynä terrorismista, epäiltynä terrorismista. Ja näkymät siitä, että jota käyttäisin Twitteriä, Twitterin valvontaa, Twitteriä, jota käytetään aktiivisesti todella. Minä tiedän, että olette uudistamassa oikeuslaitosta, ja pyritte avaamaan sitä niin, että myöskin naispuoliset asianajat saisivat toiminluvan. Voisitko kertoa, miten tämä etenee? Ajattelen myös sitä että roolia, joka Saudi-Arabialla on, joka on aika jo myönteinen, aika jo kielteinen. Tulin juuri Libyasta, arabikevään maasta. Saamme nähdä, että ryhmät, joita jotka saavat rahoituksesta tukea muun muassa Saudi-Arabialta, painostavat paljon naisia, jotka ovat olleet ratkaisevan tärkeitä näissä vallankumouksissa, jotka olivat sortoa vastaan suuntautuneita. Ja haluaisin kysyä teiltä, voisitteko puhua tästä maanne roolista? Me tiedän, että Syyriassakin on mahdollista, että teidän maanne ehkä välttämättä ei halua sitä, mutta kuitenkin välittää aseita ja tarhota sellaisille ryhmille, jotka ovat yhteydessä Al-Qaidaan, vaikka ette kenties sitä halua, mutta tässä saattaa kuitenkin käydä näin. Miten te näette tilanteen Bahrainissa? 70 prosenttia Bahrainin väestöstä kokee, että he ovat syrjäytettyinä, että heitä ei ole poliittisia oikeuksia. Ja viime päivinäkin on ollut mellakoita, ulkomaisia toimittajia on karkotettu, ja tietysti teidän maallanne on paljon vaikutusvaltaa Bahrainissa. Tämä olivat minun kysymykseni. Kiitos. Rouva Ommeräytten. Meneer de voorzitter, ik wil me aansluiten bij de Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin jatkaa näistä kysymyksistä, jotka edustaja Lohpiire ja Komes täällä esittivät juuri äsken. Minä ymmärrän kyllä ministerin kannan ja ymmärrän, että hän on tullut tänne paikan päälle meille kertomaan oikeusjärjestelmän uudistamisesta, mutta minä uskon, että tässä uudistamisessa pitää ensin täyttää muutama ennakkoehto. Juridinen järjestelmähän perustuu sarjalakiin, ja me tiedämme, että sarja ei anna kaikille väestöryhmille samoja oikeuksia. Rova Lochbieler puhui täällä YK sopimuksesta, joka ei ole vielä allekirjoittu maan taholta. Ja sen lisäksi on olemassa edelleenkin kuolemanrangaistus maassanne, ja tämäkin on ongelma. Ja minä kysyisinkin teiltä, että miksi teillä ei otta huomioon kaikkia näitä asioita oikeusjärjestelmässä, koska jotkut ihmiset eivät luota sarjaan, koska ovat jonkun muun uskonnon kannattajia. Ja kun teidän maassanne taas ei uskontoa ja valtiota eroteta, niin tällöin riippumaton oikeus ei taattu. Kysymys teille, että voisi valita jonkun muun järjestelmän, joka ottaisi huomioon sen, että näin olisi riippumaton oikeus taattu kaikille osapuolille. Mr. President, Mr. Herra ministeri, kiitos kovasti siitä, että olette tullut tänne tähän valiokuntaan ja puhunut meille asiasta, joka on erityisen tärkeää meille kaikille. Aiemmat puhuvat ovat jo tarttuneet joihinkin aiheisiin. Minä halusin sellaisia, joissa minäkin olisin puhua, mutta minä keskittyisin siihen mikä, kysymykseen, mikä on naisten asema Saudi-Arabian yhteiskunnassa ja miten naisia kohdellaan tai miten heihin suhtautuu teidän oikeusjärjestelmänne. Minä, me olemme nähneet, että on merkkejä sanoakseni hitaasta edistymisestä, mutta kuitenkin. Minua kiinnostaisi kuulla mielipiteenne tulevasta kehityksestä. Jos sallitte, haluaisin viitata YK kehitysraportti, joka koski kehitystä arabimaissa – jonka olivat kirjoittaneet arabiälymystön e, edustajat ja mielipidejohtajat, jossa, jotka tekivät sen johtopäätöksen tässä raportissa, että eräs pääsyys siihen, e, mitä he nimittävät e, tai nimittivät hitaaksi kehityksessä eri arabiyhteiskunnissa, siis tämä oli ennen niin sanottua arabikevättä, siis pääsyy oli se, että naiset, jotka ovat puolet ihmiskuntaa, on suljettu pois yhteisön elämästä. Tunnettu sosiologi, joka saavutti sadan yhden vuoden kunniakkaan idän, kirjoitti jo teoksessaan Triste Tropique äh, toisen jälkeen, että yhteiskunnissa, joissa naiset suljetaan julkisen elämän ulkopuolelle, tämä on pääsy siihen, miksi nämä yhteiskunnat kehittyvät hitaasti. Joten minua kiinnostaisi kovasti kuulla teidän mielipiteenne tästä asiasta. Kiitos. وسأكون سعيدا بالإجابة عليها Hyvät naisten ja herrat, haluan kiittää esittämistänne kysymyksistä ja mielelläni vastaan niihin. Toivottavasti vastaukset myös tyydyttävät teitä. Kaksi sopimusta, jotka tässä tulivat mainituiksi. Kyse on kansallisesta lainsäädännöstä ja toisaalta taas yleissopimuksista, joihin Saudi-Arabia on liittynyt. Tarkoitus on panna täytäntöön suurin osa näistä kahdesta sopimuksesta. Olen tietoinen näistä kansainvälisistä sopimuksista, joissa Saudi-Arabia on osallisena. Suurin osa määräyksistä on sellaisia, että niitä kunnioitetaan Pitää paikkansa, että tiettyjä varaumia meillä on tiettyissä määräyksissä. Kaikilla mailla on oikeus esittää tällaisia varaumia. Tämä on osa kansainvälistä oikeutta. Meillä on myös eurooppalaisia maita, jotka ovat esittäneet tiettyjä varaumia, omia varaumiaan näihin sopimuksiin. Saudi-Arabiassa me haluamme myös käyttää tätä oikeutta esittää omia varaumiamme. Mutta voin vakuuttaa teille, että todellakin suurin osa määräyksistä näissä sopimuksissa on sellaisia, että niitä täytäntöön pannaan Saudi-Arabiassa. Jos näissä kansainvälisissä sopimuksissa on konkreettisia esimerkkejä sellaisista varaumista, jotka sitten aiheuttavat huolta, aiheuttavat jäsenille päänvaivaa, niin toivoisin, että välittäisitte tiedon tästä minulle, jotta voin sitten selittää aivan konkreettisesti perustelut tilanteelle, mutta voin kyllä vakuuttaa, että kaikki varaumat liittyvät, liittyvät objektiivisiin tilanteisiin ja perusteluihin Saudi-Arabiassa. No sitten kidutuksen vastainen sopimus ja myös yleissopimus, joka liittyy naisten syrjinnän kieltoon. Me olemme ratifioineet nämä sopimukset, mutta olemme esittäneet varaumia niihin määräyksiin, jotka kuuluvat kuningaskuntamme kansallisen lainsäädännön alaisuuteen. Kaikilla valtioilla on oikeus esittää varaumia silloin, kun kyse on kansallisesta lainsäädännöstä. Enkä usko, että nämä vara, varaumat millään tavalla äh, syrjivät saudinaisia tai asettavat heidät jotenkin huonompaan asemaan. No sitten kuolemantuomio. Jokin aika sitten presidentti totesi, että mm, Saudi-Arabia ei suinkaan ole ainoa valtio, joka toteuttaa kuolemantuomiota. Näitä maita on, on yli sata. Eli tässä toki on eriäviä näkemyksiä siitä, miten kuolemantuomiota toteutetaan ja täytäntöönpannaan mutta tässä tapauksessa me haluamme toteuttaa logiikan ja järjen kriteeriä. Me emme pidä rikoksen tekijää, kun ajatellaan mitä hän on tehnyt, niin ei, ei pidä suhtautua la, suuremmalla laupeudella rikoksen tekijään kuin mitä suhtaudumme rikoksen uhriin. Eli vain hyvin harvoissa tapauksissa sitten kuoleman, kuolemantuomio pannan täytäntöön. Silloin kun rikoksen olosuhteet ovat todella raskauttavat, silloin kun kyseessä on harkittu teko, esimerkiksi murha, niin silloin annetaan sellainen tuomio sellaisin perustein, eh, joka käytännössä on sitten kuoleman tuomio, mutta tämä toki on varsin harvinaista. Tiedän, että on eurooppalaisia teoreetikkoja, jotka vielä kymmenen vuotta sitten katsoivat, että kuoleman tuomio on, voi olla hyödyllinen ja on hyödyllinen yhteiskunnalle. Jos lähdemme tästä lähtökohdasta ja periaatteesta ja katsomme, että kansainvälisesti ei vallitse yksimielisyyttä kuoleman tuomion suhteen, niin tämä kysymys edelleenkin on aivan legitiimi. Ja, ja myös minä esitän tämän kysymyksen. Jos on kyse kuolemantuomiosta ja henkilöstä, joka on edellisinä vuosisatoina sitten tuomittu kuolemaan Euroopassa. Kuka tästä on vastuussa? Eurooppalaiset filosofitko, kun Eihän tähän voida riippumattomalla tavalla vastata, ottamatta huomioon, mitä tapahtuu muualla maailmassa. Se, joka tappaa rauhan aikana, joka murhaa rauhan aikana. Ja jos se, joka tappaa murhaa, ei itse tule tapetuksi, murhatuksi, niin totta kai tässä täytyy tehdä sitten tuomioistuimessa ero toisaalta kylmäverisen murhaajan välillä rauhan aikana ja toisaalta murhaajan välillä, joka sitten sodan aikana tappaa sotatilanteessa. في السؤال الثاني السؤال الثاني في السؤال الثاني في المتعلق بوجود Sitten toiseen kysymykseen. Puhuitte naisten oikeuksista ja lapsista. Ja mielenosoituksista, joita naiset ja lapset ovat järjestäneet. Oikeusministerinä Voin todeta, että suurin osa osallistujista, niistä, jotka ovat mielenosoituksessa olleet mukana, ovat olleet naisia, joiden puolisot ovat olleet syytettyinä sellaisista teoista, joilla on pyritty terrorismitekoihin joko saudi-arabialaisia tai ulkomaisia vastaan. Tätä asiaa ei pelkästään voi nähdä tunteellisena, tunteiden asiana tai kysymyksenä, vaan kyllä täytyy myös kantaa vastuu. Minun vastuullani on se, että, että vastaan Saudi-Arabiassa asuvien, oleskelevien turvallisuudesta, kaikkien ihmisten turvallisuudesta. Jos äh, halutaan, että vapautetaan tiettyjä henkilöitä, terroristeja, jotka ovat saaneet tuomion tuomioistuimelta, joka on tuominnut heidät, niin eihän, eihän tämä ole mahdollista. Varmaankin sen ymmärrätte. Me kunnioitamme ilmaisuvapautta, vapautta ja jokaisella on oikeus toteuttaa tätä vapautta. Tässä ei ole minkäänlaisia poikkeuksia. No mikä sitten on naisen rooli saudi-arabialaisessa oikeusjärjestelmässä? للمرأة دور كبير في العدالة في المملكة العربية السعودية وأنا أتمنى من الجميع Tässä todellakin voi sanoa, että naisella on aktiivinen rooli Saudi-oikeudessa – Pyydän teitä, kehotan teitä huomioimaan sen, mitä meillä tapahtuu käytännössä, ettei vain tyydy vahvistamaan ennakkoluuloja. Saudinaisilla on jo 40 vuotta ollut mahdollisuus toimia asianajajana, oikeusoppinana. Itse olen myös ollut myöntämässä toimilupia naisille – Aikoinaan meillä ei ollut syyttäjiä ja tällä hetkellä syyttäjä on nimenomaan se taho, joka myöntää toimiluppia ja naiset kuuluvat aivan keskeisenä osana Saudi-Arabian oikeusjärjestelmään. بالنسبة لقيام نظام المملكة العربية السعودية النظام القضائي على تحكيم الشريعة الإسلامية niin kuin totesitte, meidän oikeusjärjestelmän pohjaa sarja lakiin. Olin ymmärtävinäni, että teke, te ymmärrätte niin, että sarja laki ei takaisi eri väestönosien keskelle tasa-arvoa riippumatonta käsittelyä. Voin todeta, että yksi perusperiaatteista – joka on islamilaisen lainsäädännön taustalla, on nimenomaan se, että syrjintä on kiellettyä, olipa sitten tausta, ihonväri, rotu, mikä tahansa. Tuomioistuimen päätökset, joita tuomioistuimet Saudi-Arabiassa langettavat, eivät koskaan perustu minkäänlaiselle syrjinnälle, uskonnolliselle, etniselle tai rotusyrjinnälle. Tämä on todellakin kiellettyä. Perusperiaate oikeusjärjestelmän pohjana on tiukka tasa-arvo kansalaisten ja asukkaiden kesken. Tässä yhteydessä haluaisin kiinnittää huomionne siihen, että määräykset sarja laissa ovat äh, varsin vähälukuiset. Toki meillä on määräyksiä, jotka perustuvat äh, sarjaan, mutta niitä on varsin vähän. Meillä on harkintavaltaa tuomareilla, joita voidaan käyttää. Lainsäätäjä niin ikään voi käyttää harkintavaltaa. He molemmat voivat vapaasti käyttää myös tällaista täsmälainsäädäntöä, ottaa huomioon tilanteen vaatimukset. No niin, sitten vielä naisten tilanteesta. Nainen Saudi-Arabiassa on usein mukana myös johto tasolla valtion hierarkiassa. Tällä hetkellä, tänä päivänä, ainakin Saudi-parlamentin tilanteessa, naiset ovat edustettuna 20 prosentilla. Jos tätä tilannetta verrataan Euroopan parlamenttiin, niin eihän tällä päästä koskaan samoihin lukuihin. Euroopassa on harvinaista nähdä näin suuri naisten edustus parlamentissa. Eli Saudi-Arabiassa naiset muodostavat 20 prosenttia parlamentista. Naiset osallistuvat myös kunnallisvaaleihin. He voivat toimia asianajajina, voivat puolustautua tuomioistuimessa myös. ولذلك لإيماننا بأهمية دور المرأة في التنمية في المملكة العربية السعودية me olemme hyvin vakuuttuneita siitä, että naisen tehtävä on keskeinen yhteiskunnissamme. Ja näin me kiinnitämmekin aivan erityistä huomiota naisten tilanteeseen. Näin toki ei ole aina ollut, sen voin myöntää, mutta olemme vakuuttuneita siitä, että naisen naisten toiminta on hyödyllistä, jotta pääsemme parempaan maan kehittymiseen ja, ja kasvuun. No sitten Twitter ja Facebook tilastojen mukaan, joita minulla on käytössäni, niin näyttäisi siltä, että Saudi-Arabia on maailmanlaajuisesti suurin Twitterin käyttäjä. Tehän esititte kysymyksen nimenomaan Twitteristä. luulenpa, että vastasin kaikkiin kysymyksiin. Jos vielä on lisää kysymyksiä, niin olen käytettävissä. Kiitos. Your Excellency, we still have... Uh... Niin, äh, meillä on vielä kolme neljä kollegaa, jotka haluavat esittää kysymyksen. Ensin herra Akis, Atkins, konservatiivit ja reformistit. Uh, <clears throat> welcome. Um, I'm a... Tervetuloa, ministeri. Minä olen brittikonservatiivi, Euroopan parlamentin jäsen ja kuten te tiedätte, teidän maanne ja minun maanne ovat suuria liittolaisia monessakin mielessä. Ja näiden ystävien kesken on ihan rehellisiä. Ilman rehellistä ystävää on vähän varmaan ihminen hukassa. Ja meillä on kolme lyhyttä kysymystä teille. Ja oikeastaan nämä ovat yhteisiä meille muillekin puolueryhmien, niin teille, että naisten oikeudet Ehkä nyt olemme tähän yksityiskohtiin, mutta oikeastaan ainoa maa maailmassa, naista, että saa ajaa autoa. Jos kertoo tämän maailmalla, niin saisin kyllä tästä suorat sävelet. No kolme kysymystä linkin. Kuinka paljon nämä rajoitukset, niin kuin me näemme täällä, ja te ehkä näin tarkoituksina, tai vapauden puutte johtuu siitä, että tämä on sarjalain noudattamista, kun vai onko kyseessä sitten vain hallinnollinen tiukka käytäntö tiettyihin ihmisryhmiin? Ja sitten toinen kysymys, mikä on tämä lain käsitys sarjan mukaan niihin vieraisiin tai muihin maissa oleviin, jotka eivät ole muslimeja? Ja kolmanneksi, mitä oikeudellisia valtuuksia käytetään niitä niin sanotun uskonnollisen poliisin taholta päivittäisessä elämässä. Ja lopuksi vielä haluaisin vielä esittää huolenaiheeni Pahrainista. Minua kiinnostaa Arabian kanta Lähi-Itään, joten olen vähän huolestunut, että Saudi-Arabia, joka on tietenkin tärkeä kumppani ja liittolainen, näyttää tukevan Bahrainissa – kantaa, joka oikeudesta katsottuna ehkä ei ole soveltuva. Svensson. Kiitos. Herra Svensson, Euroopan kansanpuolue. Kiitos, herra puheenjohtaja, ja kiitos tiedoista, joita olemme saaneet. Te sanoitte, herra ministeri, että ketään ei syrjitä, ja, ja samassa tässä yhteydessä te mainitsitte myös uskonnonvapauden. Minä tulen maasta, Ruotsista, jossa on rakennettu paljon moskeijoita ja jossa rakennetaan moskeijoita. Olisiko mahdollista, että kristityt rakentaisivat kirkon Saudi-Arabiassa? Ja katsotteko te, että ei ole syrjintää, kun tosiasiassa on niin, että uskontoa ei voi harjoittaa julkisesti Saudi-Arabiassa? Minusta tätä ei nyt voi suhteuttaa määräyksiin perustuslaissa, koska YK on peruskirja, jonka pitää olla perustuslain yläpuolella, selkeästi julistaa, että ihmisellä on oikeus uskontoonsa ja oikeus harjoittaa uskontoa. Ja tämä on myöskin yhteydessä mielipiteen ja lehdistön vapauteen. Kiitos. Well, thank you very much. Mr. Kiitos, herra Weigel, Alde. Thank you, uh, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kommentoida ministerin puheenvuoroa. Tämä on suuri mahdollisuus, niin vastaa meille mielipiteitä täällä tärkeistä kysymyksistä. Ja haluan todeta, että on todellakin hyvä tilaisuus puhua Saudi-Arabiasta, tietäen, että tämä on tärkeä maa tällä alueella ja maailman politiikassa myös. Täällä on jotenkin tiettyjä ongelmia, jotka ovat meille huolenaiheita. Ja yhteen kysymyksen että vastanneet, joten haluaisin toistaa sen vielä, tämän kyseisen kysymyksen. Täällä on tiettyjä huhuja ja muitakin, että monet näistä äärijärjestöistä, Al-Qaida muun muassa, saavat äh, rahoituksesta tukea – Saudi-Arabian kautta. Minua kiinnostaisi kuulla teidän kommenttinne tähän syytteeseen. Ja onko hallituksella mitään huolenaiheita tässä asiassa? Haluatteko lopettaa tämän? Ja toinen kysymys koskee kansalaisyhteiskunnan järjestöjä. Kuulin, mitä sanotte Twitteristä ja muista viestintävälineistä. Ja kaikkien tehokkaimmin liikennevälineitä käyttävät nuoret ja kansalaisyhteiskunnan järjestöt. Mutta teillä on melko tiukka lainsäädäntö tällä kentällä. Eli periaatteessa voidaan todeta, että teidän lainsäädäntö luo paljon ongelmia kansalaisyhteiskunnalle rekisteröinnillä, valvomalla eh, ja mielipiteen vapautta rajoittamalla ja estämällä yhteistyötä ja niin poispäin. Näettekö, että tällä kentällä on tulossa jotain tilanteen parantumista? Kiitos. Teillä on puheenvuoro, herra ministeri. آتي في البداية إلى موضوع Aivan alkuun, kun otamme ensimmäisen kysymyksen esille, eli naisten oikeudet, naisten tilanne. Totesitte, että olette yllättyneitä siitä, että Saudi-Arabiassa ei naisia nähdä autoratissa. Ei ole mitään perus perustuslaillista tekstiä tai yleislaatuista lainsäädäntöä eikä asetustakaan Saudi-Arabiassa siitä, että naiset, naisia kiellettäisiin lähtemästä autorattiin. Minusta nainen kieltäytyy ajamasta, koska hän ei halua ajaa. Tämä on malli, joka liittyy meidän yhteiskuntaan kuljettajatiemme perinteisiin. Eli nainen kieltäytyy ajamasta autolla. Yhteiskuntamme on rakennettu tällä tavalla, se on kehittynyt tällä tavalla, on tiettyjä perinteitä ja niin edelleen, mutta ei ole mitään lainsäädännöllistä tekstiä, joka kieltäisi naista ajamasta autoa. Eikä ole myöskään tekstiä, joka velvoittaisi naisen ajamaan autoa. Jos nykynainen tällä hetkellä tai jatkossa. Jos vaikkapa enemmistö naisista sanoo, että heti huomenna haluamme lähteä autorattiin, niin kukaan ei tätä heiltä kiellä. Ei ole mitään lainsäädäntötekstiä, ei sarjassa eikä peruslaissa, joka kieltäisi saudinaiselta autolla ajon. Kyse on vain perinteistä ja kulttuurista. nainen on halunnut, että, että tilanne on tällainen. No sitten toisen kysymykseen ja vapauksien rajoittamiseen ja tuomioistuimen puolen kääntymiseen. Vakuutan vielä kerran, että tuomioistuinlaitos, oikeusjärjestelmä on riippumaton Kukaan ei saa puuttua tuomioistuinten toimintaan ja oikeuden käyttöön. Meillä on rikosoikeutta, rikoslainsäädäntöä, siviililainsäädäntöä. Kaikki on julkista tietoa sekä Saudi-Arabian kansalaiset että muut asukkaat, tiedotusvälineet, kaikki saavat halutessaan lainsäädännön käyttöönsä ja voivat perehtyä näihin määräyksiin. Kaikki voivat myös osallistua tuomioistuinten oikeuskäsittelyihin. Ne ovat avoimia. Kuka tahansa voi mennä seuraamaan oikeuden käyttöä tuomioistuimeen. Yksi peru, perusperiaatteista on nimenomaan avoimuus ja menettelyjen julkisuus. Vielä kerran vahvistan, että ei ole mitään syrjintää tuomioistuimissa Saudien ja toisaalta ei-Saudien välillä, muslimien ja ei-muslimien välillä. Yksi oikeusjärjestelmän periaatteista on se, että tarjoamme oikeutta kaikille ketään syrjimättä. Jos teillä on konkreettinen esimerkki tiedossanne, jossa esille nousee syrjintä, niin mielelläni tutkin, perehdyn tapauksen teidän kanssanne. Mutta minulla on se käsitys, että teillä on tässä ennakkokäsityksiä, jonkinlaisia stereotypioita mielessänne, kenties rajallisia tietoja, tiedon murusia. Kun nyt olen äh, vieraananne tässä kokouksessa, niin totta kai tiedän, että teitä kiinnostaa nimenomaan totuus, eli se mitä mitä Saudi-Arabiassa tapahtuu. Voin vakuuttaa, että ei ole mitään konkreettista tapausta, joka vahvistaisi sen, että syrjintää olisi. Meidän perustuslaillinen oikeudellinen arsenaalimme vahvistaa kaiken tämän. Jos teillä on konkreettisia tapauksia tiedossa, niin totta kai sitten myönnän, että, että näin on tapahtunut ja virhe on tapahtunut ja näin ei pitäisi olla, mutta jos, jos tällaista konkreettista tapausta ei tuoda esille, niin, niin perusperiaate vallitsee. No sitten kysymys Bahrainista. Kehotan teitä esittämään tämän kysymyksen ulkoasiainministerille, kun hän on vieraananne. Minun toimialani kuuluu oikeusasiat, ihmisoikeuskysymykset, mutta tiedän, niin kuin tekin tiedätte, että meillä on sopimus Persianlahden maiden yhteistyöjärjestön kautta tehdä yhteistyötä tietyissä puolustuskysymyksissä. Silloin kun ei rikota kyseisten maiden perustuslakia. No sitten uskonnon harjoittaminen Saudi-Arabiassa seuraavaksi. Tällä hetkellä muslimeita maailmassa on puolitoista miljardia. Siis todellakin maapallolla on puolitoista miljardia islamin uskoista muslimia. Eh, raportit, tilastot, tiedot, tutkimukset ja myös ennakkoluulot ovat tuoneet esille sen, että suurin osa maailman muslimeista katsoo, että Saudi-Arabia on nimenomaan muslimi, valtaosilta muslimimaa. Mutta kun kyse on uskonnonharjoittamispaikoista, niin Todellakin suurin osa maailman muslimeista katsoo ja uskoo, että Saudi-Arabia on pääosin, valtaosin muslimimaa. Mutta entäpä sitten Vatikaani? Hyväksyisikö Vatikaani valtio? sitä, että muslimi rakentaa Vatikaanin moskeijan. Tässäpä vain kysymys. Eli kyllä meillä on tällainen erityispiirre tietyssä maailman, tietyllä maailman alueella, mutta kukaan ei voi väittää, etteikö meidän maassamme voisi harjoittaa vapaasti uskontoaan, mutta se pitää paikkansa, että ei voi olla rakennuksia jotka on varattu muun kuin muslimin us, islamin uskon harjoittamiseen. Tämä on meidän toimintatapamme, ajattelutapamme, islamilainen ajattelutapamme tässä asiassa. Se ei päde pelkästään Saudi-Arabiaan, vaan myös muihin maihin. Eli tässä toki Saudi-Arabia toteuttaa eksklusiivista lähestymistapaa meillä on oikeus varata äh, oma, oman maamme alue nimenomaan äh, islamin harjoittamiseen. Kyse on pyhästä paikasta yhdelle ja puolelle miljardille ihmiselle maapallolla. Sitten muissa muslimimaissa ei ole minkäänlaisia ongelmia toteuttaa rajoittaa myös muita uskontoja, harjoittaa myös muita uskontoja, mutta saudi Saudi-Arabiassa näin ei ole. Unohdin vastata eräisen kysymyksen, joka aiemmin esitettiin. Se liittyi huhuihin, kuulopuheisiin, rahoituksesta, terroristijärjestöille ja ääriliikkeille maailmassa. Kymmenen vuotta olemme olleet mukana terrorismin vastaisessa taistelussa. Me taistelemme Saudi-Arabiassa terrorismia vastaan. En usko, että maailmassa on muita maita, jotka olisivat niin paljon kärsineet terrorismista kuin Saudi-Arabia. Rahoittaisimmeko me sellaisia järjestöjä, jotka, jotka tekevät meille hallaa? Eihän tässä ole mitään järkeä. Voin todeta teille, että Saudi-Arabiassa on lainsäädäntöä, joka sääntelee rahoitusta ulkomaalaisille järjestöille. On kiellettyä, on laissa kiellettyä rahoittaa ulkomaista järjestöä ilman lupaa. Minä itse olen perehtynyt sellaisiin tuomioihin, joita on annettu henkilöille, jotka ovat jättäneet huomiotta tämän määräyksen ja jotka ovat antaneet salaista rahoitusta ulkomaisille järjestöille. Saudi Arabia ei missään tapauksessa ole vastuussa tällaisesta toiminnasta. Ilman lupaa rahoitusta ei voi antaa järjestölle, jos näin tehdään, niin se johtaa sitten tuomioistuimeen. Jos maailmanlaajuisesti on sellaisia maita, jotka ovat hyväksyneet lainsäädäntöä terrorismin vastaisen taistelun tueksi, niin nämä maat varmasti ovat tehneet vähemmän kuin mitä Saudi-Arabia on tehnyt taistellessaan terrorismia vastaan. Me, meidän tavoitteemme ovat hyvin selkeät. Me emme taivu niiden edessä, jotka kannattavat terrorismia. Tämä pätee sekä maan sisällä että maan ulkopuolella. Edelleenkin tähän saman kysymykseen voi vielä vas- vakuuttaa teille, voi vahvistaa teille, että Saudi-Arabia on todella ponnistellut ja on kehittänyt toimintaansa kovasti tukeakseen kansalaisyhteiskunnan toimintaa. Meillä on lukuisia kansalaisyhteiskunnan toimijoita, kansalaisjärjestöjä, ammattillisia järjestöjä ja niin edelleen. Saudi-Arabiassa Mikään ei estä sitä, etteikö voisi perustaa esimerkiksi hyväntekeväisyysjärjestöä tai järjestöä, joka ei pyri tuottamaan voittoa, vaan jonka periaatteet, pyrkimykset ovat sosiaalisia. Tämä ei ole minkäänmoinen ongelma. Meillä on myös ihmisoikeusjärjestöjä ja sellaisia järjestöjä, joilla on läheisiä suhteita myös muualla maailmassa toimiviin vastaaviin järjestöihin. Kiitos. Ja vielä lyhyt jatkokysymys herra Pötringiltä. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä oikeusministeri, pyydän anteeksi saapumasta nyt paikalle, mutta kuulin teidän kestyksenne uskonvapaudesta ja tähän haluaisin todeta vielä, että te totesitte, että Vatikaanissakaan ei ole moskeijoita tai rakenneta moskeijoita. Tämä tarkoittaa sitä, että koko Saudi-Arabia on muslimi Vatikaani, mutta jos miettii Mekkaan tai Medinan ei saa laittaa kirkkoja, tämän takia voin ymmärtää tämän, mutta koko Arabia, Saudi-Arabia, julistetaan sellaiseksi alueeksi, jonne ei saa rakentaa kirkkoja. Tämä minusta ei ole sallittua. Ja toinen kysymykseni vielä. Onko totta, että tänä päivänä on vielä Saudi-Arabiassa laki voimassa, että jos joku muslimi kääntyy vaikka kristinuskoon, niin tästä seuraa kuolemanrangaistus. هل الفلسفة في المنع هي فلسفة مساحة أو فلسفة مبدأ؟ هل منع إقامة مساجد أو جوامع في الفاتيكان هي فلسفة مب مساحة أو فلسفة مب Onko tämä kielto sellainen, joka, joka liittyy pelkästään maantieteelliseen alueeseen vai, vai onko se periaatteellinen? Kyse on siitä, että että pitäisi esittää tämä kysymys myös Vatikaanille. Onko kyse maantieteellisestä alueesta vai, vai periaatteesta? Kyse on sellaisesta paikasta, joka on tietylle uskonnolle ainutlaatuisessa asemassa. Tämä alue on omistettu aivan poikkeukselliselle asialle ja sitä ei voi käyttää muissa tarkoitusperissä. puolitoista miljardia ihmistä on sitä mieltä, että näin äh, on oltava. Totta kai kunnioitan muiden ihmisten näkemyksiä, mutta tämä on ajattelumalli siitä, että meillä on tietty maa-alue, tietty maa, joka on varattu, joka on valittu pyhänä paikkana vastaanottamaan maailman muslimit. Ja tämä kysymys ei liity millään tavalla varsinaiseen maantieteelliseen alueeseen, vaan kyseessä on periaate. No sitten kuolemantuomio kysymys islamin uskossa. Kuoleman tuomio langetetaan vain silloin, kun kyseessä on suuri, valtava petos. Onpa sitten kyseessä Saudi-Arabia tai joku muu maa, niin näissä tapauksissa noudatetaan kuoleman tuomiota. Mutta meillä kyseessä on oltava nimenomaan tällainen todellakin vakava petos ja asia äh, tutkitaan perusteellisesti. Jos teillä on konkreettisia esimerkkejä henkilöistä, jotka ovat saaneet näillä perusteilla kuoleman tuomion, niin pyytäisin teitä tuomaan minun tietoisuuteeni nämä tiedot. Kirjoittakaa minulle, kuvalkaa minulle konkreettiset tapaukset, ei, ei vain kuulopuheita tai huhuja. Puhun tässä nimenomaan oikeuden periaatteesta, puhun oikeusjärjestelmästä, oikeuden käytöstä. Meidän täytyy tutkia, perehtyä, paneutua asioihin. Ei voi pohjata näkemykseen pelkästään kuulopuheille. Näitä hyvin vakavia tapauksia ei totta kai ei tietenkään voi arvioida pelkästään huhujen perusteella. On aivan selvää, että jos Saudi-Arabiassa on sellaisia käytäntöjä, jotka ovat lainvastaisia, vääriä käytäntöjä, huonoja käytäntöjä, niin en tietenkään voi niitä hyväksyä. Tiedän, että Kukaan tässä maailmassa ei voi väittää, että hänellä olisi hallussaan absoluuttinen totuus. Sen takia lainsäädäntö muuttuu ja sen takia järjestetään esimerkiksi äänestyksiä perustuslaista. Kenelläkään ei ole tätä absoluuttista totuutta hallussaan. Well, thank you very much, Your Excellency. Kiitos. Herra ministeri, tämä on ollut hedelmällinen tilaisuus kummallekin taholle katsoa, miten toinen osapuoli ajattelee toivon, että tämä tulee jatkumaan tulevaisuudessa. Joten, herra ministeri, toivotan teille kaikkea hyvää. If you want to say something. Shukran lakum. I hope you have found benefit in what I have said. <laughs> Thank you. Thank you. But then we can do it late afterwards. Ladies and gentlemen. Hyvät naiset ja herrat, pyydän istuutumaan. Nyt me aiomme lyhyesti raportoida parlamentillisesta kokouksesta, joka koskivat yhteistä ulkotuspolitiikkaa, yhteistä Turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa sekä yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevaa kokoonpanosta pidettiin Dublinissa. Täällä on paikalla Pat Breen myöskin, oli parlamentissa myöskin kollega ulkoasianvaliokunnasta. Tervetuloa. Haluaisin vielä kerran painokkaasti kiittää hyvästä yhteistyöstä, jota konferenssissa ja sen valmistelussa oli, ja vieravaraisuudesta, jota konferenssin aikana osoitettiin. Kysymys oli todella myös sisällisesti ja ajatellen henkilökohtaisia tapaamisia todella hyvästä tapahtumasta ja minä tiedän, miten paljon työtä tällainen tapahtuma merkitsee. Eli se on aina helppo ymmärtää, mikä on illan tapa järjestellä asioita täällä Euroopan parlamentissa. Wir äh, müssen sagen, dass diese Konferenz ja zum zweiten Mal stattgefunden Tämä oli toinen kerta, kun tämä konferenssi järjestettiin 24.25. maaliskuuta Dublinissa. Gymnich-kokouksen jälkeen korkea edustaja, komission varapuheenjohtaja Ashton oli myös paikalla ja puhui, samoin kuin myöskin Irlannin ulkoministeri, Irlannin puolustusministeri, samoin kuin virkamiehiä ja tutkijoita ulkosuhdehallinnosta. Oli hyvä, että työ jaettiin kahteen työryhmään. Tämä oli hyvä, koska tämä antoi mahdollisuuden sille, että kollegat Euroopan parlamentissa ja kansallisessa parlamentissa saivat enemmän aikaa intensiivisesti käydä keskustelua erinäistä kysymyksistä sen sijaan, että olisi ollut vain suuria keskusteluja täysistunnoissa, joihin kaikki eivät välttämättä voi osallistua. Joten tällainen äh, Afrikan sarven kysymys, samoin kuin lähintinän kysymys, jotka olivat esillä työryhmissä. Kollega Danjo oli esittelijänä ensimmäisessä työryhmässä tässä ajatellen työjakoa, joka meillä oli. Mielestäni tämä oli hyvä. Tämän ajatuksen pohjalta irlantilaiset ystävämme siis tällä tavoin panivat tämän toimeen. Liettua puheenjohtajavaltiona aikoo tätä Dublinin mallia käyttää ensi syyskuussa pidettävässä kokouksessa. Meidän täytyy ymmärtää, että, että olemme sopineet, että tutkitaan sitä, millä tavoin tätä konferenssia edelleen voidaan parantaa. Ensimmäisessä tapaamisessa me esittelimme tämän nyt on luotu työryhmä, joka Irlannin puheenjohtajakaudella alkaa, sen johdolla alkaa työskentelynsä. Siinä on mukana Irlanti, Italia, Lietua, Kreikka, Kypros ja Euroopan parlamentti. Siis troikka, jos tätä troikka plus sitä voi näin sanoa, Kypros on mukana, koska se aloitti tämän, ja Italia on se, joka saattaa prosessin päätökseen joten olisi hyvä, jos koko ryhmä olisi mukana. Ja on hyvä, että se on mukana, jotta voidaan tehdä ehdotuksia siitä, miten tätä konferenssia kehitetään. Me Euroopan parlamentista olemme tehneet selväksi, että tämän täytyy tapahtua parlamenttien puhemiesten välisen sopimuksen mukaisesti, joka syntyi Varsovassa – ja että ei tarvitse uudelleen keksiä tätä konferenssia. Tämä merkitsee siis, mitä tulee lukumääräiseen kokoonpanoon ja niin edelleen, konsensusmenettelyyn ja sen sellaiseen. Ja kysymys, jonka kyproslaiset ystävämme alun perin kehittelivät, jo, nimittäin se, että kyproslaiset ehdottivat, että meillä olisi tällainen fact-finding mission joka koskisi Lähimeren, Välimeren naapuruusaluetta. Jos me aloitamme tällä, silloin jokainen maa tulee esittämään tällaisten missioiden tekemistä, jolloin tästä konferenssista tulee pelkkää matkustamista. Tästä syystä, kun tällä konferenssilla ei ole mitään omaa koneistoa, vaan sitä johtavat yhdessä kunkin puheenjohtajamaan, samoin kuin Euroopan parlamentin hallinnon eh, edustajat, joten tällaisia erillisiä rakenteita ei tulisi tehdä. Totta kai jokainen kansallinen parlamentti voi järjestää tällaisen matkan ja kutsua edustajia muista maista mukaan. Voimme katsoa, millä tavoin tästä keskustellaan, mutta minusta meidän ei pitäisi nyt saada pysyviä ad hoc-työryhmiä, jotka matkustelevat. Tämä ei kuulu näihin tehtäviin. Näin on. Me tulemme lähettämään tämän raportin myös herra Schulzille, ja tämä merkitsee myöskin tulevaisuudessa ulkoasian valiokunnan johto tätä tulisi hoitamaan. Tämä ei suinkaan ole parlamentin tapahtuma, vaan kysymys, joka koskettaa Euroopan parlamentin ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntijoita. Nämä väärinkäsitykset pitää selvittää. Tällaisia on ollut myöskin jossakin jäsenvaltioissa. Tämä ei ole mitään niin vanhojen kokousten jatkamista, vaan tämä on se, että kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin ulko- ja turvallisuuspolitiikan valiokunnat tapaavat. Minä haluaisin edelleenkin ilmoittaa lopuksi, että seuraava kokous on 4.6. syyskuuta Vilnassa. Ja pyydän, ryhmät valmistautuvat siihen. Meillä on 16 edustajaa Dublinissa 15 oli paikalla, joten uskoakseni meidän pitäisi vahvalla miehistöllä mennä paikan päälle. Ryhmien tulisi jo nyt pohtia asiaa 4-6. syyskuuta lähes välittömästi kesätauon jälkeen, joten ryhmien täytyy nimetä valtuuskuntansa jo ennen kesätaukoa niin, että voidaan järjestelyt ja valmistelut järkevällä tavalla. Olisin iloinen, jos Pat Breen vielä voisi mainita jotakin tästä konferenssista ja kiitän vielä kerran hyvästä yhteistyöstä, jota meillä oli. Um, thank you very much indeed, um, Mr. Kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtaja. Todellakin odotan innolla Vilnan konferenssia. Kuten totesitte, se tapahtuu vähän kesätauon jälkeen. Haluaisin ensinnäkin kiittää teitä ystävällisestä sanoista viime kertaista Dublinin konferenssista. Nämä monet sähköpostit, mitä sain konferenssin jälkeen, ja konferenssi menikin oikein hyvin kyllä. Konferenssi on vähän kehittelyvaiheessa. Tiedetään, isoin pidettiin Kyproksella syyskuussa. Ja tämä oli nyt ensimmäinen tämän tyyppinen konferenssi jossa oli noin 30 edustajaa paikalla. Joten oli tärkeää, että meille Dublinissa pohjustettiin Kyproksen tekemälle työlle. Ja tämä oli tärkeää. Ja että taattiin myöskin kansallisten ja Euroopan parlamentin edustajien osallistuminen. Ja oli myös tärkeää, että parlamentaarikot pystyvät kertomaan kantansa paikan päällä, koska tässä on kyse siitä, että parlamentit kertovat omista kannoistaan. Tämän takia teemme myöskin työryhmiä, ja uskon, että työryhmät ovat erittäin hyvin, kuten mainitsit itsekin, herra puheenjohtaja. Me valitsimme aiheita, jotka ovat parlamentaarikoiden mielenkiinnon kohteena. Lähi-idän prosessi, siellä oli paljon kiinnostusta Syyriaan tilanteeseen, ja myöskin kehitysyhteistyöhön. Tämä oli siis tämä lähestymistapa, meillä oli Lähi-Itä ja yleinen lähestymistapa tähän. Ja Andreas Reinecke teki hyvin mielenkiintoisen esityksen kokouksella, kokouksessa ja työryhmässä. Tulevissa työryhmissä Liettuan hallitus varmaankin tulee jatkamaan tätä työryhmämallia. mallia ja on hyvä jotenkin saada näin paljon edustajia paikan päälle. Ja on hyvä, että täällä vähän keskeytään kokousta ja meillä on sitten työryhmä, jossa keskustellaan erityistarpeista. Tämä on hyvin, hyvin tärkeää. Ja kuten totesitte myöskin, me saamme tämän ad hoc-ryhmän kokoon. Me uudelleen tarkastelemme sitä, kuinka, kuinka tämä konferenssi toimii. Tämä tulee tapahtumaan siis kahden vuoden päästä Roomassa. Ja siihen mennessä meillä on tämä ad hoc-ryhmä, joka tulee katsomaan asiaa, mitä on tapahtunut näissä viimeisissä kahden ja puolen, <laughs> kahden ja puolen vuoden aikana tapahtuneissa konferensseissa, jotta parlamentti voi antaa oman kantansa tähän. Joten vielä kerran puheenjohtaja, haluan kiittää teitä vilpittömästi ystävällisistä sanoista ja myöskin kollegani, joka oli myöskin mukana siellä. On hyvä nähdä, että ulkoasian valiokunta tekee työtä tämän asian suhteen ja hyvä nähdä sitä myöskin täällä paikan päällä. Joten odotamme innolla jatkotyötä parlamentin kanssa tulevaisuudessa. Tulemme tukemaan Liettua ja myöskin Euroopan parlamenttia Liettuen konferenssin järjestelyissä syyskuussa. Kiitoksia puheenjohtaja. Pat, thank you very much. Kiitos Pat näistä kommenteista. Myöskin tästä yhteistyöstä. Haluaisin vielä kerran kiittää. Haluaisin mainita, mikä, oli, mikä on pääasia syyskuun konferenssissa, mikä on pääkysymys. Se on puolustus- ja turvallisuuspolitiikka ja valmistautuminen joulukuun Euroopan huippukokouksen, jossa tämä pitäisi olla keskeinen aihe, ja meidän pitäisi tästä syystä myöskin harjoittaa läheistä yhteistyötä valmistelussa turvallisuus politiikan alivaliokunnan kanssa, niin että valmistautuminen tapahtuu johdonmukaisesti. Onko kommentteja? Olkaa hyvä. Um, sorry, I, I didn't expect to be... En olettanut, että olisin ainut, joka haluaa kommentoida asiaa, mutta minulla on etuoikeus esittää kommentti. Kiitos puheenjohtaja siitä, että sain puheenvuoron. Ensinnäkin on äärimmäisen ironista, että tämä yhteinen puolustuskonferenssi kokoontui viimeisen kerran Kyproksessa. Ja sitten Dublinissa ja seuraava kokous on Roomassa. Well, where kahden vuoden kuluttua Roomassa. No, no siis vaalien jälkeen, joten ei ole mitään ongelmia. Seuraava konferenssi on siis Roomassa. Se, mitä esityksessä todettiin, oli se, että Kypros, Dublin ja Rooma. Jos nyt ajatellaan kolmea maata, jotka ovat tästä tuomiopäivän koneesta euroalueella kärsineet eniten, niin todellakin vaikea olisi löytää verrokkia tähän. Täytyy kyllä aplodeerata konferenssin järjestäjille niin, että on valittu pitää konferenssit juuri näissä paikoissa – No sitten varsinaisen asian ja siihen, mistä keskusteltiin. Minulla on edessäni ehdotus, eli mietintöluonnos. Ja tämähän nyt on aivan oikein, että näin toimitaan. Aivan niin kuin puheenjohtaja korosti, pääkeskustelu oli yhteisestä turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta. Tästähän se näkee. Kohdassa kahdeksan puhutaan poliittisen johtajuuden tukemisesta yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alalla. Sitten I-kohdassa puhutaan EUn taistelujoukoista. J-kohdassa puolestaan siitä, että perustetaan Brysselin pysyvä päämaja. Sitten käsittelette sotilaallisia välineitä yhteisen strategisen politiikan tukena. Puhutte siitä, että olisi sotilaallinen päämaja, tämä kohdassa 17. Hälyttävällä tavalla ja aika lailla satirisesti käsittääkseni puhutte yhteisestä turvallisuus- ja puolustuspoliittisesta attaseasta, joka olisi kaikissa edustustoissa. Eli tällainen sotilasattasea olisi. Koko teksti on täynnä näitä viittauksia yhteiseen, yhteiseen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan, johon teillä ei ole minkäänlaista mandaattia. Euroopan unioni ei ole maa, valtio. Libyan tapauksessa oli kuusi eurooppalaista valtiota, jotka olivat mukana liittoumassa. Kaksi niistä ei ollut edes EUn jäsenvaltioita. Tässä oikeastaan mennään tärkeisiin kysymyksiin. Kun te ja kollegat jatkatte tätä federalistista fantasiamaailmaa, johon teillä ei ole minkäänlaista poliittista mandaattia, niin se on jo yksi asia ja aika hassua, niin kuin aiemmin totesin. Mutta hyvin vakavaa puolestaan on se, että jos tämä holtiton politiikka jatkuu, jos tätä jatketaan se, sillä tavalla, että luodaan yhteistä puolustuspolitiikkaa ja yhteinen armeija, niin lopputulos on se, että että EUn jäsenvaltiot, ja toivon, että minun oma maani ei ole mukana tässä porukassa, joutuvat luottamaan sit luottamaan vain oman itsensä puolustuksen suhteen. On toki ihan ok, että tätä omaa fantasiaanne noudatatte tässä. Mutta toinen asia on se, että jos teidän fantasianne uhkaa sitten hyvinvointia ja turvallisuutta kaikkien kansalaisten osalta ja kaikkien maiden osalta e- e- Euroopassa, ovatpa ne mukana EUn jäseninä tai eivät. I suggest, I suggest that... Ehdotan, että vastaisitte näihin kohtiin, Sir Robert Atkins. Esitin todellakin vakavia kommentteja. Jos kykenette tähän, jotain kyllä epäilen eh, menneisiin kokemuksiin perustuen. About battle mitään fantasioita taistelujoukoista. And, and secondly... Ja toiseksi, minä lupaan teille, tämän viikon aikana annan teidän käteen Lissabonin sopimuksen. Voitte lukea sitä. Löydätte useimmat näistä sanoista Lissabonin sopimuksesta, mukaan luettuna nämä taistelujoukot. Nyt ei ole teidän puheenvuoronne. Nyt ei ole teidän puheenvuoronne. Lopettakaa. Lopettakaa. Me olemme täällä kohteliaita. Kukin puhuu vuorollaan. Taistelujoukot ja koordinointi. Sotilaiset välineet, ne ovat osa sopimusta. Mitä me olemme tehneet Afrikan sarvessa, on ollut hyväksi Britannian kaupalle ja merenkululle. Me olemme yhdessä suojelleet Britannian kauppaa, koska te ette enää ole Suotsista itään, kuten on sanottu. Ja ehkä teidän pitäisi lukea sopimus. Se on sitten intresseissä. Kysymys on siis Lissabonin sopimuksesta. Hallitusta ja valtioiden päämiehet ovat päättäneet, että tästä puhutaan joulukuussa – ja me puhumme tästä myös parlamenttina yhdessä kansallisten parlamenttien kanssa. Tämä on eurooppalaista vastuuta, tämä on osa kansallista vastuuta. Siksi meillä on tällainen elin, jossa ovat mukana kansalliset parlamentit ja Euroopan parlamentti, jotta me tiedotamme toisillemme kun, todellisella kunnolla tavalla siitä, että voimme katsoa, mikä tämä tilanne. Tämä on asianmukainen tapa toimia. Tämä on tämä parlamentin konferenssi, jossa keskustellaan nyt ulkotuspolitiikasta, on sellainen, josta, jossa ovat suunnitelleet hallitusvaltioiden päämiehet. Te antaneet todellakin lahjaksi tämän sopimuksen, ja sen on myös ratifioinut alahuone Westminsterissä. Joten minun mielestäni tänä voisitte lopettaa tämän. Ja jos tutustutte siihen, niin huomaatte myös, että NATO on mainittu myös sopimuksessa. Että tämän pitää olla NATOa täydentävää. Tämä on lainsäädäntöä. Tämä merkitsee sitä, että päätös on tehdä tämä yhdessä NATOn kanssa. Amerikalaiset ovat voimakkaan Euroopan, koska voimakas Eurooppa voi auttaa heitä. Ja tällä me nyt teemme sitä. Emmekä mitenkään amerikkalaisia vastaan, mutta ehkä teidän fantasiotanne vastaan. Herra Donjon. Oui, monsieur le président, écoutez. Niin puheenjohtaja. Ei minulla ole juurikaan lisättävää siihen, mitä te totesitte. Ensinnäkin on puhuttava faktoista. Silloin kun puhutaan fantasioista, niin ei, tar- ei pidä toimia niin, että teidän fantasianne ja realiteettia asetetaan tässä vastakkain. Realiteettia on se, että meillä on Lissabonin sopimus, jossa puhutaan yhteisestä turvallisuus- ja puolustuspolitiikka. Sopimus on realiteetti, johon jäsenvaltiot ovat äh, liittyneet. Kun tätä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa yhteisesti kehitetään, niin sehän ei millään muotoa kyseenalaista Naton roolia. Jäsenvaltiot Natossa niin, niin ikään liittyvät tähän kuvioon. Meillä on tiettyjä maita Euroopassa, jotka eivät ole Naton jäseniä. Niilläkin on oikeus olla kuitenkin tässä turvallisuusarkkitehtuurissa mukana. Sitten tärkeämpi seikka kuin nämä fantasiat. Tällä hetkellä jo kolmen vuoden ajan iso Britannia on toiminut isäntänä. Siellä sijaitsee yhteinen päämaja. Ja se nimenomaan vastaa siitä, että voidaan esimerkiksi merirosvoutta vastaan taistella Adeninlahdella ja Afrikan sarven merialueilla. Haluaisin, että puhuttaisiin faktoista eikä suinkaan mistä fantasioista. Herra Pettering, haluatteko vastata äh, Dartmoorin Jaarlille. Kyllä me otamme jokaisen vakavasti täällä, joten kaksi lyhyttä kommenttia kollega Dartmoorille. Hyvä kollega, tiedättekö, että me olemme kaikkein suurimpia puolesta puhujia eurooppalaisen puolustusyhteisön takana ja myöskin eurooppalaisen armeijan takana? John Foster Dulles, Euroopan, Amerikan puolustusministeri, oli 50-luvulla tämän takana. Ja sitten toinen asia vielä, ystävän kuningaskunnan suhteen. Minulla on suurta sympatiaa että tämän takia haluaisin toivoa, että se pysyisi yhdessä eikä sitä mitään osia hajoaisi. Haluaisin myöskin muistaa teitä mielen siitä, että jos teillä on jotain vastustusta Brysseliä tai Euroopan unionia vastaan, niin tällä tavoin myöskin voitte taata sen, että Skotlanti sitten kansanäänestyksessä eroaa yhdistyneestä kuningaskunnasta. Chairman, um, I am not puheenjohtaja. Minä en oli yksi niistä, jotka olisi sitä mieltä, että yhteinen ulkoturvallisuuspolitiikka on jotakin, mistä mihin olisimme olla mukana, mutta en suinkaan katso myöskään sitä, mitä kollega United Kingdom Independence Partista esittyy. Ei epäilystäkään siitä, etteikö yhteistyö, missä tahansa voi toimia, milläkin, millä tasolla tahansa tasolla, on sellaista, että se on hyväksi. Eräs kollega mainitsi aiemmin, ja te puheenjohtaja, että mitä ongelmia on esimerkiksi merirosvuoden osalta Afrikan saadaan alueella, jotka voivat vaikuttaa Britannian kauppaan. Mutta jos me käymme keskustelua tästä asiasta, meidän pitää tehdä niin rauhallisella, rationaalisella tavalla. Ei pelkästään tarvetta sille, että täällä mellastetaan siksi, että on ennakkoluuloja. Se on minusta aivan turhaa. Jeffrey Van Orden, kollegani, on vastustanut yhteistä ulko- ja vuosien ajan. Hän on tehnyt sen, osoittanut sen julki rauhallisella tavalla ja silloin kun se on tarpeen, mutta se, että jostakin täältä ruvetaan huutamaan ja, ja sen henkilö, joka on ollut ylähuoneen jäsen, tekee tällaista, niin tämä ei mitenkään edistä keskustelua. Pahoittelen sitä. My Earl. Um, thank you very much for, for your, uh... Kiitoksia puheenjohtaja suvaitsevaisuudestanne. Noin 20 suoraa sitaattia nostin esille tästä mietintöluonnoksesta. Sanonpa sen vain. Ja kaikki se, mitä minä totesin, perustuu faktoihin. Faktaa on se, että tarkoitus on omata näitä sotilallisia voimavaroja puolustuspolitiikan käyttöön, mutta halusin kuitenkin viitata tähän perusperiaatteeseen mietinnöstä. Ei tämä ollut mitään meuhkaamista. I Sanoin vain, että tämä on aivan oikein näin mietinnössä. Nyt tulemme seuraavaan kohtaan. Se on Seuraavaan kohtaan, kohta, joka on numero viisi. Minä saan Lunatsekilta nyt jo kaikkea muuta kuin sosiaalisia katse, katseita. Kaikkea hyvää sinulle, Pat, ja sinun joukkueellesi, hei hei. Nyt meidän pitää antaa myös muille ystäville puhua asioista, sellaista asioista, jos te haluat puhua. Tämä täytyy nyt ymmärtää. Nyt annan kuitenkin tilaisuuden nyt esitellä asian niin, että te puhua ennen kuin olette lähtemään. That, uh, originally the Action Service... Niin, onko se, että oikeastaan alun perin tämä ulkosuhdehallinto oli neljänne, neljäksi suunniteltu, ja sitä muutettiin esityslistaa myöhemmin. Joten Francisco Pantin tilalla täällä hän ei ikävä kyllä voinut olla täällä esittelemässä varjoesittelijänä. Minulla on taas viidellä sit, viidellä sit oma kokous, jota vedän sitten. Joten kiitokset saan puheenvuoron nyt. Voin esittää nopeasti tämä kompromissiasiat ja samat, muutamat asiat, jotka ovat meille tärkeitä ja myöskin muutamat, joissa on vielä kysymyksiä auki. Ensinnäkin kiittäisin esittelijöitä hyvästä työstä, jotka ovat tehneet yhdessä varjoesittelijöiden kanssa. Heidän mietintönsä on nyt tälläkin askel eteenpäin. Kaikenlaista kritiikillä, mitä meillä on ollut ulkosuudentohallintoon ja Lady Ashtonin saavutuksiin. Tämä ei ollut helppoa tietenkään, mutta kuitenkin tämä mietintö osoittaa selkeästi, että me tarvitsemme uudistusta ulkosuhdehallinnon suhteen aika useassakin asiassa ja kompromississa on jo hyviä kompromissiehdotuksia pääaiheista. Haluaisin viitata vain yhteen kompromissiin tarkistuksen numero seitsemän, jossa Francisca Brentner pyysi tarkistamaan asian myöskin herra Gualtierin kanssa, koska tässä puhutaan siitä, että kehitetään asianmukainen rakenne ja jatketaan sitä edelleenkin ja konfliktin esto. Rova Brantne ehdotti, että olisi tällainen kriisinhallinta tai esto pääosasto. Ja mä kuulin taas, että tästä koulutettavasi tämä kriisihallitus. No oikeastaan tämä tarkoittaa sitä, että tässä on tällaisia tiimejä, jotka tekevät yhdessä toimivat, eikä pelkästään päätöksentekoa niin kuin johtotasolla. Ehkä tällainen asia voitaisiin ottaa huomioon ja pidettäisiin se esille. Tämä on vaikka erilainen ehdotus kuin tässä oli alun perin. Ja toisista asioista vielä sitten haluaisin viitata muutamiin tarkistuksiin, joista toivomme saavamme tuen esittelijöiltä ja muilta kollegoilta valiokunnassa täällä huomenna. Ja yksi näistä on tarkistus 34, jossa pyritään luomaan joustavuutta ja reagointinopeutta ulkosuhdehallinnossa, että katsotaan ulkosuhdehallinnon välineiden, rahoitusvälineiden käytön joustavuutta. No, tästä asiasta meillä on ollut jo aikaisemminkin ongelmia, ei ole tarpeeksi joustoa menoissa rahoitusvälineissä, ja toivottavasti nyt saamme kollegoiden tuen tähän ehdotukseen liittyen. Ja sitten Täällä on mainittu jo aikaisemmassa keskustelussa nämä asiat. Meillä on, meillä on täällä ä, ähm, turvallisuus, äh, attacheat, jotka on mainittu täällä kompromississa. Mutta haluaisin myöskin ottaa mukaan ei pelkästään ihmisoikeuspisteet, vaan myöskin naisten oikeuspisteet ottaisin mukalle. Erityisesti kun puhutaan näistä arabikevään maista, ei ole pelkästään siellä, mutta muuallakin. Arabikevään takana oli monia naisiakin, jotka olivat taistelemassa siellä protestoimassa diktaattoreita vastaan, jotka tietenkin aiheuttivat ongelmia heillekin, kuten muillekin kansalaisille näissä maissa. Joten on tärkeää, että ulkosuudenhallinto myöskin luo yhteyspisteitä, joihin naisaktivistit ottaa yhteyttä ja tiedot olevansa sitten tervetulleita siellä ja tietävät, että heitä tuetaan siellä. Toivottavasti tämä saa tukenne. Ja sama koskee myös 1956, jossa puhutaan EUn valtuuskunnasta, jossa pitäisi olla myöskin ilmastonmuutos- ja energianeuvonantajat. No tiedän, että menee vähän pitkälle, mutta jos puhutaan täällä turvallisuudesta, niin ilmastoasiat ja energia-asiat ovat erittäin tärkeitä. Erityisesti Afrikan maissa, Latina, Latinalaisen Amerikan maissa. Ja tämä huolestuttaa monia kansalaisia, siis ilmastopakolaiset ja ongelmat näillä alueilla ovat huolenaiheita. Ja toivottavasti saamme myöskin tähän tarkistukseen tuen. Ja sitten vielä asia, joka viittaa työrakenteeseen hallinnon ja Euroopan parlamentin välillä, eli tarkistusta 60. Meillä olikin jo edistysaskeleita tässä ja koordinointia ulkosuhdehallinnon ihmisten ja valtuuskuntien välillä – mutta ei vielä kaikkien kesken kuitenkaan. Joten pyydän tässä, että tehokas tiedon siirto ulkosuuden hallinnon ja parlamentin ja komission yksiköiden välillä siinä vaiheessa, kun luodaan parlamentin mietintöjä. Tämä parantaisi kaikkien työtä loppujen lopuksi. Ja asia, mitä ei tarpeeksi otettu huomioon tähän mennessä, se, että ulkosuhdehallinnon tietyt yksiköt komissiossa myöskin ottavat huomioon ne kannat ja suositukset, jotka parlamentti tekee omissa päätöslauselmissaan. Ei pelkästään ihmisoikeusasioissa, kiireellisissä asioissa, vaan muissakin asioissa, että raportoitaisiin myöskin meille, mitä on tehty näille suosituksille, joita me olemme esittäneet. Tämä on siis tärkeää, jotta voitaisiin kehittää ei pelkästään yhteistyötä, vaan myöskin tuloksia. Ja viimeinen sitten näistä tarkistuksista jossa puhutaan myöskin parlamentin kannoista, joita, joita esitämme mietinnöissä ja suosituksissamme, että ne esitetään myöskin yhteydessä kolmansien maiden kanssa, kun niitä innotaan yhteyttä valtuuskuntien taholta. Ja parlamentin valtuuskunnat saavat myöskin oikeanlaatuista tukea käydessään vierailla näissä kolmessa maissa. No tämä tapahtuu osi, osittain, se on, joo, mutta täällä on eri tasoista yhteistyötä, joten olisi parempi luoda vielä parempaa yhteistyötä kaikkien kesken. Joten kiitokset kaikille ja ikävä kyllä minun pitää sanoa näkemiin. Nähdään pian. Kiitokset, että pääsin puhumaan ensimmäiseksi. Ja pitäisi kuunnella vastaukseni. Esimerkiksi ilmastonmuutos. Me, me olemme myöskin kulttuurineuvonantajaa ilmastoneuvonantaja, sosiaalista neuvonantaja ja niin edelleen. Silloin meidän pitää tehdä sitten yleinen huomautus tietyistä asioista, ei siis pelkästään ilmastokysymyksistä. Ammattiliitot eivät sitä, että myöskin sosiaaliset kysymykset olisivat esillä, koska nämä yleensä, yleensä tällainen henkilö on kansallisissa lähetystöissä. Ja on myöskin kulttuurikysymyksistä, että voitaisiin osoittaa tällaista eurooppalaista kulttuuriidentiteettiä ulkomaalaisuus on siitä tärkeä, tärkeä osa tätä toimintaa. Siksi pitää katsoa, löydetäänkin yleinen muotoilu, joka koskisi tätä, siis ei pelkästään ilmastonmuutosta. Ja sitten tämä riippuu tietysti myös maasta, mitä ongelmia on. Meillä voisi tietysti olla ilmastonmuutosasiantuntija Brasiliassa, tässäkin täytyy mitä olla mahdollista, että jos me haluamme pitää asiat hallinnassa, ja mitä kustannustehokkaasti, niin pitäisi katsoa, mitä ongelmia on ja, ja katsoa, että on yksi ihminen, joka voi hoitaa useampia tehtäviä, eikä jokaista tehtävää vaatii oma ihminen. Ja sitten se, että ei ole riittävästi poliittista osaa kehitetty näistä lähetystöistä, koska kysymys on ollut pitkälti kehityksestä ja kaupasta. Ja nykyisessä rahoitustilanteessa pitäisi olla varovaisia. Minusta joustavuus jotta voidaan pitää mukana. Uh, my colleague uh, Gualtieri has made an... Gualtieri on tehnyt esityksen siitä, että mm, näissä nais ottaisin paremmin huomioon tässä. Tämä on kompromississa yleisenä komponenttina, että pitäisi löytää ratkaisu tähän hallinto. En halua mitään uutta direktoraattia. Kysymys on siitä, että ihmiset tulevat eri tahoilta ja harjoittavat yhteistyötä. Ei tämä ole mikään uusi osasto tai mikään vastaava. Eikä tässä pyritä tekemään päätöksiä. Päätökset tekee viime kädessä korkea edustaja. Kysymys on siitä, että tuetaan häntä, toimitaan hänen neuvonantajanaan ja autetaan häntä koordinoimaan asioita. Ja jos hän tarvitsee tukea komissiolta tai neuvostolta, hänen pitää saada se sieltä. Mutta hän on se, joka johtaa. Ja pitää tehdä selväksi, että kysymys on koordinoinnista ja, ja neuvon antamisesta. Me olemme ehdottaneet kompromissi, jossa mukana herra Sala Franka, että olisi tällainen strateginen suunnittelukeskus. Haluaisimme kuitenkin välttää sitä, että sellainen, että sellainen jo on olemassa ulkosuudenhallinnossa, sitä johtaa Helga Schmidt. Pitää löytää uusi sanamuoto, mutta tällainen osasto, sitä ei tarvita. Niin, tässä olivat siis vastaukset. Ja nyt te voitte sitten viedä ongelmia muualle. And, uh, I would ask... Nyt pyytäisin Animi Neitz Äytenbrockia Aldesta käyttämään puheenvuoron. Roberto, jos haluat käyttää puheenvuoron, pyydä puheenvuoroa. Uh, president, uh, on, on... Puheenjohtaja, oma valtuuskuntani puolesta haluaisin alkuun kiittää kahta esittelijää erinomaisesta työstä ja hyvästä yhteistyöstä, jota meillä on ollut. Arvostan kovasti sitä, miten pyrkimyksenä on kaikki päähuolet sisällyttää kompromissitarkistukseen. Tämä tarkoittaa noin yleisesti sitä, että olemme täysin samoilla linjoilla tästä tekstiluonnoksesta. Toki pieniä muutoksia on, mutta ei mitään keskeisiä kysymyksiä. Jos sallitte, haluaisin käyttää tilaisuutta hyväkseni ja onnitella teitä valtuuskunnan nimissä. Ja paronitar Ashton ja erityisesti siitä, että Serbian ja Kosovon välillä on päästy sopimukseen. Tämä on hänen suuri saavutuksensa ja totta kai myös asianomaisten pääministerien saavutus. Tämä osoittaa uuden rakenteen käyttökelpoisuuden ja hyödyllisyyden. Jos sallitte, hyvän kollegan Lunacekin puheenvuorossa tuli esille se, että jos nyt puheenjohtaja herra Brock, sallitte herra Brock, teillä on oikeus kommentoida sitä, että olisi väärin luoda näitä erityislähettiläitä ylen määrin, jos he eivät tee yhteistyötä. Jokainen tekee työtä oman aihealueensa kimpussa ja en tiedä, olisiko tämä sitten hyödyllistä, kun ajatellaan kattavaa strategiaa. Sitähän me tarvitsemme edustustoihin, jos haluamme, että ne toimivat ja ovat näkyviä me hyväksyisimme tämän luonnoksen. Ja oikeastaan periaatteessa siinäpä se vielä kerran. Kiitos oikein hyvästä yhteistyöstä, jota olemme tehneet. Thank you very much. Kiitos, olette oikeassa. Mitä tulee tähän asiantuntijakysymykseen, niin se pitää hoitaa kunnolla. Ja nyt varjoesittelijöistä Charles Tannock, onko hän paikalla? Herra van Uuden. Uh, um, Kiitoksia, puheenjohtaja. Pari kommenttia vaan. Puheenjohtaja, varmaankin olet huomanneet, että toisaalta täällä on monia, jotka haluavat tehdä näistä valtuuskunnista aivan lähetystön tapaisia. Tekin täällä nyökkäilette. Monet tulee kovinkaan selväsanaisia tästä Tämä tietenkin liittyy Euroopan unionin rooliin valtion tyyppisenä toimijana maailman näyttämöllä, jos ei tehtäisi suurlähetysten tapaisia. Tämä vaatisi myöskin suurlähetystä toiminnot siellä. Poliittiset, taloudelliset, kulttuuri, puolustus, kaikki nämä asiat pitäisi ottaa huomioon. Toivottavasti puheenjohtaja huomaatte sen, että monet vastustavat tätä tällaista suuntausta monellakin tasolla poliittisella tasolla voin todeta, että se vaikuttaa ilman muuta valtioiden edustukseen. Tietenkin kansalliset asiat, myöskin finanssiasiat vaikuttavat tähän. Se, että Euroopan ulko ulkosuudenhallinto on kallista luksusta oikeastaan itsestään toivottavasti nämä kaikki kunnianhimoiset ajatukset teillä on täällä uusille toimille, että tässä tämänhetkisessä taloudellisessa tilanteessa, kun ottaa se huomioon, niin voisitte miettiä näitä ehkä toimenpiteillä muilla tahoilla. Tietenkin joskus voi olla hyödyllistä, että on 27 jäsenvaltiota, jotka tekevät jotakin orkopolitiikan aloitteita – mutta tämä vaatii vain sitten neuvoston tasolla pientä koordinointiyksikköä, joka vetäisi yhteen, eikä tällaisia giganttirakenteita, joita on tällä hetkellä ulkosuhdehallinnon tasolla näkyy. Kiitoksia. Uh, maybe now it's better we collect the other. Ehkä on parempi, että nyt kootaan kaikki ajatukset vastaan sitten. Thank you, Mr. Chairman. Uh... Kiitos puheenjohtaja. Minä olen tehnyt kymmenen tarkistusta tähän mietintöön ja haluaisin tietää, mikä teidän kantanne on niihin, koska jaetussa paperissa huomaan, että niistä vain yksi on sisällytetty kompromissiin numero 13. Jos vertaatte näitä kahta, minun henkilökohtainen vakaumukseni, että tämä kompromissi numero 13 ei kata minun 178 tarkistusta, joka liittyy tähän maantieteelliseen tasapainoon selvitäkseni asiaa. Minusta me emme voi toistaa, mistä on jo äänestetty kaksi-kolme vuotta sitten päätösasemassa, joka silloin hyväksyttiin, kun me ensimmäisen kerran keskustelimme ulkosuudenhallinnosta ja sen yhteydessä maantieteellisestä tasapainosta. Minun kysymykseni kuuluu, milloin me saamme esittelijöiden kannat tarkistuksiin, koska meillä ei niitä ole ja äänestys on huomenna. Ja tämä on melko pikainen menettely, että tässä on sovellettu, mikä ei nyt mahdollista sitä, että ne, jotka ovat tehneet tarkistuksia, voisivat esittää huolen, huolestuneisuutensa tai omat kantansa. Ja minä en tiedä, onko on ollut mitään varjostuneiden kokousta Joten me tänään siis keskustelemme äänestämme huomenna. Eikä tässä ole mitään avoimuutta tässä menettelyssä tähän asti. Ja tämä ainoa tarkistus, joka minulta oli, joka otettiin huomioon, ja minä sanoisin kuitenkin, että, että tässä kommentissa 13 todella olisi katettu minun tarkistukseni 178. Chairman, um, Kiitos puheenjohtaja. Kuuntelin äh, tätä ja aiemmassa aiheessa oli tällainen lyhyt ryöpsäys argumentteja ja oletin, että Van Norden olisi hyvin äh, tyyni ja rationaalinen. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että olen hänen kanssaan aina samaa mieltä. Meillä on näkemyseroja. Ei niinkään ulkosuhdehallinnon periaatteesta, vaan siitä, että toimiiko se vai ei. Meillä on suuria huolia kustannuksiin liittyen. Ovatko kustannukset järkeviä? Varmasti puheenjohtaja muistaa, kun House of Lordsin alivaliokunta tuli haastattelemaan meitä, kyselemään meiltä valiokunnan jäseninä tästä nimenomaisesta kysymyksestä. Ja heidän julkaisemansa raportti ei ollut niin vihamielinen kuin oletin, ottaen huomioon jäsenkunnan. He itse totesivat, että kustannukset oli yksi päähuolista. Mutta on tapauksia, on tilanteita, jolloin EUn edustajat, jotka voivat olla brittidiplomaatteja tai sitten eivät, mutta joka tapauksessa korkealaatuisia diplomaatteja voivat hyötyä siitä, mitä me pyrimme tekemään yksilötasolla ja toisaalta yhdessä EU:ssa. En Jeffreya lähde tietenkään tässä vastustamaan. Toteanpa vain, että konservatiivinen puoluepolitiikka on jossain määrin epäileväistä, kun ajatellaan ulkosuhdehallinnon hyödyllisyyttä, mutta ei se noin kaiken kattavasti ole vihamielistä. Puheenjohtaja, olemme siitä samaa mieltä, että tähän liittyy kustannuskysymys ja sen täytyy olla se tekijä, joka on tässä johtotähtenä mielessämme. Well, as I am the coordinator, I will speak... Minä olen koordinaattori. Minä puhun nyt virallisesti ryhmän puolesta. Tehdäkseni täysin selväksi se, että ei ole mitään eh, epäselvyyttä asiasta. Tämä on ainoa tapa EKRn eh, e kannalta katsotaan tästä, mutta olemme myöskin mitään hallituksen kannalta, nimittäin kysymys on tasapainosta. Ulkosuuden hallinto Mm, niin kauan se on tasapainoinen asia, olemme tukeneet sen nykyisessä muodossa, mutta siitä huolimatta haluaisimme kuitenkin nähdä lisäarvoa, haluaisimme nähdä budjettin neutraaliuden ja haluaisimme sen nähdä erityisesti, että katsotaan sitä, miten toiminta on jaettu, mutta on lukuisia alueita, jotka on, esimerkiksi tämä Pristinan ja Belgradin eh, vuoropuhelu on sanottava, suoritus on hyvä. että yksikään valtio ei voinut olla eh, olisi pystynyt saamaan aikaan tuloksen äh, tällaisen sopimuksen, ja Iranin sanktiot ovat olleet myöskin suureksi avuksi. Niiden kautta voidaan estää ydinaseiden äh, aikaansaaminen äh, Iranissa näyttää että 27 valtio tässä voi toimia tehokkaammin yhdessä kuin että ne toimisivat yksittäin. Sitten kysymys, liittyvät myöskin merirosuuden torjumiseen. Afrikan sarvessa Somalian presidentti kiitti muutama vuosi, kuuta kuukausi sitten EUta tästä. Tämä merirosvon torjunta ja sitten myöskin kansakuntien rakentaminen, jota tuetaan, miksi sitä ei, ei miksikään se välttämättä Voimme tukea tätä, mutta toisaalta olemme sitä mieltä, että täytyy olla myöskin oikeus jokaisella jäsenvaltiolla itsenäisenä jäsenvaltiona toimia yksin, jos ne niin haluavat, mutta hyvin suurissa osissa maailmaa, osassa maailmaa Iso-Britannia, Puola, Tsekin tasavalta, kaikki meidän valtuuskuntamme EKRS ovat sitä mieltä, että ulkosuhdehallintoon sen pitäisi saada aikaan enemmän vastinta rahalle kunkin yksittäisen maan osalta. Ajatellen myöskin säästöjä, joita tehdään näiden maiden ulkoministeriössä. Mutta minulla on nyt vielä riittävästi todisteita siitä, että oli, olisi voitu vähentää kansallisten lähetystöjen suuruutta täytyy osoittaa, että Well, of course every government wants... Totta kai jokainen hallitus haluaa tehdä säästöjä, kun on tiukan budjettikurin aika, mutta ei pitäisi saada myöskin sitä sisä, lisäarvoa siitä, että minä en nyt, mä haluaisin nyt lopettaa sanomalla, että EKRn kanta ei ole vihamielinen. Me olemme enemmän kuin epäileviä, me olemme pitkälti myönteisiä, kuitenkin olla rakentavia arvostelussa ja vaatia budjettineutraaliutta ja paremmin enemmän vastinetta rahalle. Thank you, colleagues. I try to Kiitoksia, kollegat. Pyrin nyt valaisemaan näitä asioita, joita on otettu esille. Ja kerro vähän tarkemmin myöskin näistä kompromissit tarkistuksista olemme ehdottaneet. Yhteyspisteistä haluaisin todeta, että en voi lisätä tähän mitään, mitä Elma Proko on jo todennutkin oikeastaan. Me katsomme kaiken kattavaa lähestymistapaa, mikä tarkoittaa sitä, että meidän pitää vetää asioita yhteen, eikä luoda päällekkäisyyttä. Jos me monikertaistamme toimimaan kaiken suhteen, niin silloin tämä ei ole kokonaisvaltainen lähestymistapa, vaan tämä on moninkertaistamista. Eihän tämä, tästä tietenkään ole kyse Lissabonin sopimuksessa eikä Euroopan ulkosuhdehallinnossa. Tämä asianmukainen rakenne, totta kai erotamme tästä kompromisseja, ja uskon, että jos pyritään nimeämään asianmukainen rakenne, niin se on tietenkin askel eteenpäin siihen suuntaan, mitä vihreät haluaisivat. Tämä ei ole nyt suoraan se, mitä he erottavat, koska tämä on kompromissi, mutta me tietenkin vahvasti tuemme sitä, että luotaisiin rakenne ja rakenne, niin kuin tässä puhutaan, rakennetaan eri toimijat yhteen – kriisinhallintoasiassa ja, ja rauhanrakentamisessa. Tämä on hyvä lähtökohta kompromissille, joten olisi vaikea saada mitään muuta muotoilua tähän aikaiseksi. Ja olen myöskin tyytyväinen, että ALDE on tyytyväinen tekemämme työhön ja olen myöskin kiitollinen tästä panoksesta, jonka he antoivat ja ottaa mukaan myöskin tähän suulliseen tarkastukseen tämän siirtymälausekkeen mahdollisimman tulevaan nimeämiseen tämän palvelun suhteen yleissomuksessa. Nämä ovat kaksi ehdotusta tulevat Aldesta. Sarus Voskin huomioon sitten. Totta kai tämä kompromissi ei ota huomioon täysin hänen tarkistustaan, koska muuten hän kompromissia ei olisi tarvittu, vaan tuleeko nämä plussa hänen tarkistuksessa perään. No tämä on kompromissi, joka pyrkii ottamaan huomioon monia tärkeitä elementtejä, joten tässä on myöskin tarvetta kaikille toimenpiteille, joilla voidaan taata myöskin maantieteellinen edustus. Eli ottaisin huomioon myöskin kaikki toimenpiteet, joilla otetaan huomioon maantieteellinen edustavuus tästäkään ei olisi tarkoituksena toista osaa enää mukana. No tämä on se kompromissin tarkoituskin, mutta tämä on hyvä kompromissi kuitenkin. Uskon, että, että joku ehdotus, mikä menisi lähemmäksi teidän alkuperäistä ehdotusta, ei saisi enää enemmistöä taakseen täällä, joten nyt se on ihan hyvä. E-, se, nyt se varmaankin saa enemmistön. Totta kai me olemme äänestäneet näistä eri yhteyksissä ja eri asioiden yhteydessä, mutta tämä nyt on sellainen kompromissi, joka ottaa huomioon eri kannat ja pyytää toimenpiteitä, jotka ottavat huomioon sitten maantieteellisen edustuksen. Tämä on hyvä kompromissi. Kuten Elma Brock ehdottikin ja totesi aikaisemmin täällä, mekin irtamme sitä, että Marimonitsin tarkistus ottaisiin mukaan tänne. Tämä siteraus Eli nämä prosenttimäärät eri tasoilla, eikä olisi hyvä kovinkaan tasapainoratkaisu, mutta otamme enemmänkin tähän sen naisten aliedustuskonseptin esille. Eli vähemmän johtotehtävissä ja enemmän avustavissa tehtävissä. Sitten työt tehdään myöskin vielä näiden kompromissien suhteen vielä, jotka pyrkivät ottamaan huomioon suurman osan tarkistuksista. Tietenkin täällä on muutamia kohtia, joissa ollaan eri mieltä, ja lopuksi äänestyksessä nähdään. Esimerkiksi täällä on tiettyjä tarkistuksia, jotka ehdottavat sitä, että sellaiset asiat, joita emme haluaisi ottaa mukaan tähän mietintöön oikeastaan. Rahoitusvälineistä on käynnissä neuvottelut, ja se on varmaan aikea katsoa siellä. Ja budjetistakaan, varmaankin se on budjettiasia, budjettineutraalisuus tai budjetin kasvu se tehdään sitten oman menettelynsä puitteissa. Tämähän on mietintö, jossa katsotaan Euroopan ulkosuhdehallinnon uudistusta. Ja uskon, että tässä on myöskin rakentava lähtökohta, kuten, kuten ecr edustaja juuri totesi. Sen ennakoimatta, mitä tietenkin me saattaa olla sitten eri kantoja budjettineutraalisuuden suhteen, en tiedä, onko tässä muita asioita, joita en vielä kommentoinut. Voin oikeastaan antaa puheenvuoron puheenjohtajalle. Hän voi vetää tämän yhteen. Thank you, Mr. Chair. I, I, did, I just mentioned that... Kiitos puheenjohtaja. Mainitsen vain, että tämä kattavuus ei minua tyydyttänyt. En mene yksityiskohtiin. Asia kuitenkin on vakava. Teidän mietinnössänne me otamme takapakkia suhteessa parlamentin kantoihin, joista päätettiin vuonna 2011. Jos näin tehdään, niin haluaisin tietää syyn tälle. Miksi ei ole riittävää aikaa ja, ja fasiliteetteja keskustella aiheesta? Me äänest- keskustelemme tänään, huomenna äänestetään, eli ei ole tilaa minkäänlaiselle keskustelulle. Niin kuin sanoin, ei varjokokoustakaan järjestetty. Eli näyttää siltä, että tällainen nopea menettely toteutetaan, jotta keskustelua ei sallita. Toiseksi edustaja Gualtieri jopa tässä hyvin niukassa muotoilussa korvaatte minun ilmaukseni maantieteellinen edustavuus omalla valinnallanne. Tässä oikeastaan heijastellaan sitä realiteettia, että jollei ole edustuksellisuutta alueellisesti artikloiden 66 ja 67 mukaisesti ulkosuhdehallinnossa ja Euroopan parlamentin päätöslauselman mukaisesti vuodelta 2011 ja ei oteta käyttöön näitä erityistoimia neuvoston asetuksen mukaisesti maantieteellisen epätasapainon korjaamiseksi tarvitaan erityisiä toimia ja niin edelleen. Viittaan tässä asiakirjoihin, joista yksi on sitova luonteeltaan artikla 6 neuvoston päätöksessä. Sen jälkeen kun meidän kantamme on ilmaistu tästä, siinä todetaan, että täytyy huomioida meritit ja myös maantieteellinen edustavuus niin, että kaikkien jäsenvaltioiden edustus taataan. Meillä on myös artikla 13 kolme kohta. Me Oletamme, että Aston puuttuu tähän kysymykseen. Vaaditaan ehdotuksia erityistoimista, joilla voidaan korjata mahdollisia epätasapainoisia tilanteita. Parlamentin kannassa puolestaan todetaan kohdassa seitsemän, on, Euroopan parlamentti on sitä mieltä, että erityistoimet artiklan 6, 6 mukaisesti neuvoston päätöksessä niin, että vahvistetaan sukupuolten ja maantieteellistä tasapainoa ovat sellaisia, joita mainitaan myös neuvoston päätöksessä vuodelta 2004. Kaikki asiakirjat osoittavat, että maantieteellisessä tasapainossa ei ole tapahtunut edistystä. Tilanne ei ole parantunut. Kolme vuotta, todettiin, että, kolme vuotta sitten todettiin, että jos tilanne ei parane, niin ryhdytään korjaaviin toimiin. On aivan selvää, että me parlamenttina joudumme vaatimaan näitä korjaavia toimia. Jollemme toimi näin, niin politiikkaa sitten pitää muuttaa. Tästä syystä, kun olemme tietoisia tästä ristiriitaisesta tilanteesta tässä kysymyksessä, ehdotan, että päätös äänestää huomenna lykätään niin, että saamme lisää aikaa asian käsittelylle. Teidän mietinnössänne Brock ja Gualtieri, te otatte jo takapakkia suhteessa kompromissiin, joka meillä on jo olemassa, vätöslauselma, joka meillä on jo olemassa kolme vuoden takaa. Tämä on poliittisesti epäkorrektia. Kiitos. Uh, halfway your speech have... Herra Gship, puolessa välin ymmärsin, mitä sanoitte, mutta tässä meni hiukan sekaisin. Herra Gship. Ja miałem okazję przejrzeć... Kiitos. Minulla oli tilaisuus tutustua asiakirjoihin, jotka koskevat tätä aihetta, josta herra Gualtieri puhui, nimittäin maantielisestä, maantielisestä tasapainosta. Meillä on tietoja, joita olemme saaneet Euroopan komissiolta, Euroopan lukuisten hallinnolta vuonna 2010 ja myöskin tänä vuonna. Ja täytyy sanoa, että luvut todellakin osoittavat, että tasapainoa ei ole edistetty. 25 prosenttia pitäisi tulla uusista jäsenvaltioista. Minä tiedän, että kaikki on puhdasta aritmetiikkaa. Ja todellinen elämänetys näyttää hiukan toisella näköiseltä, mutta poikkeama tavoitetusta mallista on olemassa noin 10 prosenttia. Pitäisi katsoa, mitä pitäisi nyt sitten tehdä, jotta tämä neuvoston päätös ja parlamentin päätöslauselma äh, todella toteutuisivat. Jos nyt luen tätä sanasta sanaan, kohdassa 35 tässä mietinnössä on kysymys äh, siitä, että pyritään pyrkimyksiä paremman sukupuolijakauman ja maantieteellisen jakauman saavuttamiseksi – ottaen silti huomioon ansiot ja pätevyydet. Mehän tiedämme, että tämä asia on, josta käydään intensiivistä vuoropuhelua tässä valiokunnassa. Sitä käytiin vuonna 2010 esimerkiksi. Kompromissitarkistuksessa voitaisiin ottaa voimakkaammin huomioon tämä tosiasia, jotta olisivat tyytyväisiä myös ne, jotka ovat osoittaneet erinäisiä varauksia. Ja nämä tilastotiedot Nämä käyrät osoittavat selvästi, herra Pöttering täällä hiukan hymähtelee, mutta ne osoittavat, että on olemassa tietty suuri epäsuhde tässä, suhta tässä mielessä. Tätä en todella suinkaan henkilökohtaisesti. Tämä on minusta hyvin asiallinen varauma, ja se pitää syytä korostaa. Kiitos. Nyt ennen kuin annan puheenvuoron, puheenvuoron herra Patrick Childille, joka, mutta kuitenkin sitä haluaisin sanoa, että tässä valiokunnassa on keskusteltu tästä mietinnöstä aiemmin, jos jäsenet ovat paikalla toiseksi. Meillä oli varjoistelijoiden tapaaminen viime viikolla, jossa puhuimme tästä asiasta, mutta sinä et ollut paikalla, koska sinun varjosi on niin suuri. Minulla oli varjokokous viime viikolla. Sinä et ole tässä kysymyksessä kansanpuolueryhmän varjoesittelijä. Sinä et ole varjoesittelijä. Se oli torstai-aamuna varjoesittelijän kokous. Kun minä kutsun varjoesittelijät, minä kutsun varjoesittelijät, en muita. Patrick. Uh, Chairman, thank you very much. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset saa jälleen mahdollisuuden kommentoida tätä aihetta. Erittäin hyvää mietintöä, joka on tehty oikeaan aikaan. Ja tässä katsotaan juuri tätä uudistusprosessia. Kuten tiedätte, se tullaan tekemään, tämä ehdotus tekemään sitten myöhemmin tänä kesänä, joskus kesä, heinäkuussa, joten jotenkin voidaan innolla tätä mahdollisuutta keskustella asiasta parlamentin kesken, miten, kun asiat edistyvät. Joten yleisesti ottaen voi todeta, että tämä mietintö katsoo monia tärkeitä asioita. Ja todellakin katsoo juuri niitä asioita, jotka ovat asian ytimessä. kriisin hallintatoimet ja elimet, kuinka niiden pitää, kesken pitää taata johdonmukaisuus ja parempi strateginen ajattelutapa. Ja kuinka otamme muut toimijat mukaan tähän? No parlamentilla on muuta. Täällä meidän päämajassamme ja kuinka voidaan ottaa sitä huomioon se, että valtuuskunnat voivat auttaa työssä, kun parlamentin jäsenet matkustavat ympäri maailmaa. Ja hyvä, että tässä on nähty edistystä viime aikoina vielä enää voidaan tehdä. Jos sallitte pieni kommentti näistä yhteyspisteistä. Erityisesti ottaa huomioon nämä resurssivajeet, jotka te mainitsitte puheenjohtaja ja myöskin prioriteettinähän se on, että kaikki valtuuskunnat on kaikki pystyneet, pystyvät ottamaan huomioon poliittiset tehtävät, joita on edessään. Niin tämä aika yleinen lähestymistapa, jota olette ehdottaneet. Eli ihmisiä voidaan ottaa esille vaikka yhteys vaikka ihmisoikeusasiassa, naisten asioissa, sen sijaan, että mennään tässä määrittämään nyt tässä eri toimia. Tämä lisäisi huomattavasti Meillä on 41 valtuuskunnan määrää, mikä me tällä hetkellä kohta on. Tässä on vaikea hallinnoida. Ja vielä valiokunnalle viimeinen kommentti tähän keskusteluun maantieteellisestä tasapainosta. Kuten tiedätte varmaankin, suurin osa henkilökunnasta, myöskin budjetista ulkosuhdehallinnolle on alun perin neuvoston sihteeristöstä ja komissiosta lähtöisin – monista historiallisista syistä tietenkin, mutta ikävä kyllä nämä kollegat uusista jäsenvaltioista ovat aliedustettuina. Olemme kyllä vähän edistyneet tässä viime vuosien aikana. On saatu enemmän edustajia uusista jäsenvaltioista virkamiehiksi tänne hallinnon eri tasoille – Viimeaikaisemmat luvut osoittavat sen, että jos otetaan huomioon se rekrytointi, joka tehdään tällä hetkellä, niin meillä olisi 18 prosenttia AD-virkamiehistä ja 16 prosenttia AST-virkamiehistä hallinnossa näistä äskettäin liittyneistä jäsenvaltioista. Jos vi- sitten verrataan näitä lukuja määrään uusissa jäsenvaltioissa kokonaismääränä, niin tässä on edelleenkin vaje, joten pyrimme yhdessä edustajiemme kanssa takaamaan sen, että kaikilla jäsenvaltioilla on edustus riittävällä tasolla. Ja varmaankin luvut osoittavat paljon kunnan jäsenille, että edistystä on saatu aikaiseksi. Täällä on vielä pari jäsenvaltiota, jotka ovat vähän aikaa sitten liittyneitä ja kuten myöskin muutamia sellaisia, joilla ovat kauan aikaa jäseniä. Jos verrataan niitä sitten Euroopan kansalaisten määrään, niin no me tarkkailemme jatkuvasti tätä. Ainakin meillä edustajilla on ollut mahdollisuus katsoa tätä jo useamman kerran. Ja ulkosuhdehallinnon suhteen tekin Pryme samaisen parhaat virkamiehet tapa, jolla olemme tehneet rekrytointia viime vuosina parin vuoden ajan, on osoittanut sen, että tämä yleisperiaate, siihen voidaan kyllä vastata. Kuitenkin edistymällä myöskin sitten maantieteellisessä edustavuudessa, joka on myös tärkeä tavoite, mutta myöskin sukupuolten välinen tasapaino. Joten puheenjohtaja, kiitokset, että sain sanoa sanasen. Minusta tämän valiokunnan työ ja parlamentin työ yleisesti on tukea ulkosuhdehallintoa. Tämä on ollut hyvin rakentavaa työtä. Olen varma, että olette jatkamaan tätä työtä samassa hengessä. Ja olen erityisen kiitollinen niille muutamille jäsenille, jotka mainitsevat nämä politiikan saavutukset, joita korkea edustaja on viime aikoina saanut aikaan. Ja ilman muuta, kun arvioidaan hallinnon tuloksia ja katsotaan, mitä lisäarvoa on saatu kansallisille diplomaattipalveluille, niin tässä on edistyneet, mutta vuosi on edelleenkin nuori, joten jatkamme tällä tiellä kehityksemme. Kiitämme hallintoa Lissabonin sopimuksen mukaisesti. Kiitoksia. Robert, und ich uns... Robert ja minä tulemme vielä kerran katsomaan tätä maantieteellistä jakaumaa ja katsomaan, että kehitys menee oikeaan suuntaan. Tämä meillä on ongelma pelkästään uusien jäsenvaltioiden osalta. Myös Saksa on huomattavasti alle se, mikä sen osuus on huomattavasti aliedustettu. Sekin pitää todeta tässä. Joten siinä mielessä minun pitää oikeastaan nyt tukea Ersterisvorskia tässä, mutta minusta se ei ole ratkaisevaa. Ratkaisevaa on, on se, missä halutaan tehdä poistoja. Jotkin jäsenvaltiot vaativat, että että nyt määritettäessä varajohtajia näissä valtuus, valtuuskunnissa silloin hallitukset päättäisivät sen tätä kautta tämä asia kokonaisuudessaan viedä hallitusten väliselle tasolle ja sitä meidän pitää vastustaa. Siirtymävaihe on päättynyt. Nyt on mahdollisuus sille, että myöskin muista Euroopan unionin toimielimistä korkea edustaja voi ottaa päteviä henkilöitä aivan niin kuin normaalin äh, hakumenettelyn puitteissa kesäkuusta, heinäkuusta lähtien, joten nuoret puolalaiset diplomaatit voivat hakea tämän hakumenettelyn puitteissa niin kuin muissakin osissa EU-hallintoa. Ja tämä, nämä pohdat nyt poistetaan tässä esityksessä, koska et ymmärtänyt kenties sitä, mitä sillä oli tarkoitettu. Ja tämä normaali mm, värväysmenettely tämän silmävaihin jälkeen, jota saisin tämä voimakkaampi parempi jak- jakauma aikaiseksi enemmän kuin tämä 18 prosenttia. Pitäisi pyrkiä tekemään tämä paremmaksi ja pitäisi poistaa näitä kohtia. Ja minusta tämä on väärä lähestymistapa. Aliedustet, se, että on alistettuna tietyillä alueilla, edustavuus ja sitten kohta kuusi ja on otettu huomioon ja kuusi kahdeksan kuusi kuusi ja kahdeksan on otettu huomioon, jatkamme työtä edelleen sen parissa samalla tavoin kuin myöskin sukupuoliakaman osalta. Pitäisi saada aikaan asianmukainen esitys. Tästä meillä on aiemmin jo puhunut. Minusta meidän pitäisi pystyä saamaan tämä aikaiseksi. Tätä varten mm, tästä asiasta olimme kaikki varjostelijat yhtä mieltä, jotka olivat kokouksessa torstajaamuna. Myös minun oman ryhmäni varjoesittelijä oli tästä yhtä mieltä. Tämä on siis tilanne. Ehkä tämä nyt saadaan vielä muutamalla toimella aikaiseksi, mutta myös tällaisen mietinnön osalta on katsottava, että jokaista sanaa ei pidä puolustaa. Joskus pitää olla tyytyväinen siihen, että ajatus tulee mukaan. Ei voi olla kysymys aina jokaisesta sanasta, jokaisesta lauseesta, koska muuten äh, tulee tilanne on se, että kaikki joutuvat tekemään jotakin myönnytyksiä, jotta saadaan johdonmukainen mietintö, ja näin pitäisi myöskään tässä tapauksessa. Nyt haluaisin vielä kerran tuoda julkisen, että kysymykset, jotka liittyvät, joita ovat esittäneet kollegat Isosta Britanniasta, kyllä, jäsenvaltiot ovat itsenäisiä, mutta jäsenvaltiot ovat sitoutuneet sopimuksessa työskentelemään yhteisen ulko- ja puolesta ja myöskin lojaalisti edistämään sitä. Tämä on sopimuksessa mainittu ja se on primääri lainsäädäntöä ja tämä pitää myös asianmukaisesti käsittää. Me olemme pyrkineet ottamaan mukaan myöskin nämä kysymykset, jotka liittyvät ilmastonmuutokseen. Täytyy varmistaa se, että jokaisessa valtuuskunnassa on asiantuntija niillä politiikan alueilla, jotka ovat relevantteja EUn suhteelle kyseessä olevaan maahan. Suluissa esimerkiksi ilmastonmuutos, sosiaaliset mm, ja kulttuurikysymykset. Mutta tämän ei voi merkitä sitä, että jokaista kysymystä varten olisi oma henkilönsä joskus on niin, että yksi, asia, yksi henkilö voi joutua vastaamaan kolmesta neljästä näitä asioita, koska muuten tätä ei ole mahdollista rahoittaa. Mutta jos löydetään jokin tapa löytää kompromissi tässä asiassa, niin se voisi olla mahdollista tällä tavoin. Tällä voisi olla enemmän mahdollisuuksia näin. Roberto. Really, I've nothing particular. No onko sitä mitään lisättävää enää tähän? Me voimme miettiä uudestaan tätä kompromissitarkoituksen sanamuotoa. En näe mitään suurta eroa kumpa sanotaan representation vai representativity. No periaatteessa tässä puhutaan niistä tarpeista toimenpiteistä, pitää ottaa huomioon. Tämä varmaankin on nyt se ydin. Joten uskon, että tämä sanamuoto on ihan okei. Ja nähdään sitten, mitä, millä pienellä parannuksella voidaan aika parantaa sitä. Ja näin muihin asioihin oikeastaan en halua todeta sen enempää kuin totesin jo aikaisemmin. Papa, we are ready? Laskettu, oletko valmis? Okay. Uh, we, we have... Olemme nyt nyt katsoneet, että väestönokat ovat 12 uudessa jäsenvaltiossa on 19,5 prosenttia Euroopan unionin väestöstä. Ja niillä on 18 prosenttia henkilöstöstä. Onko tämä oikein, tämä 19,5? No reference value, then... Kinokin viitearvo, eli 30 prosenttia edustus, pitäisi olla 26 prosenttia siis siinä tapauksessa tämä viiteluku. Siis niissä on 26 prosenttia väestöstä näissä 12 maissa. Kinokin viiteluku ei ole pelkästään väkiluku. Compared to population, it was... Verrattuna väestöön, siis 19,5 prosenttia suhteessa 18 prosenttiin. En tiedä, mikä tämä Kinokin laskentatapa on. Minä en ole koskaan tiedä, miten brittisosiaaliset laskevat. Okei. Okay. But even then. Hyvä. No niin. Tässä siis tapahtuu edistystä. Ja tässä mietinnössä lisää sen hyväksi, että tässä päästään eteenpäin. Olemme yhtä mieltä tästä. Kysymys on pelkästään muotoilusta, ei, ei siis asenteesta. Kiitos. Ja toivon, että saamme laajan tuen huomenna tälle, koska se on sen arvoista, jotta tällä on merkitystä. Ajattelen jatkokäsittelyä. Kiitos. Frau No niin, meillä on vielä yksi lausunto, joka pitäisi siis joka koskee EUn taloudellisten etujen suojaamista vetosten torjuntaa. Thank you, President. Uh, I'm actually... Kiitos puheenjohtaja. Minä korvaan nyt kollega Renate Weberin, joka on lausunnon valmistelija. Ja hän on myös Paraguaissa vaalitarkkailumission johdossa. Hän pyysi minua esittelemään lyhyesti hänen lausuntonsa ja hyväksyin tämän tehtävän. Hänen puolestaan toteaisin seuraavaa. Hän tuo esille huomattavan parannuksen vuonna 2011 sen suhteen, miten EUn varoja, joita on aiheettomasti maksettu, on voitu periä takaisin. Tämä pätee liittymistä valmistelevaan välineeseen. Lausunnossa pidetään tervetulleena myös ne aloitteet, joihin komissio on ryhtynyt vuonna 2011, kuten esimerkiksi toimintaohjelma, jolla pyritään taistelemaan tupakan ja alkoholin salakuljetusta vastaan itäisillä rajoilla EU:ssa ja petosten vastaisia toimia kahdenvälisissä sopimuksissa, joista neuvotellaan uudelleen. Pidetään tervetulleena myös Olafin toimia ja sitä, että hallinnolliset järjestelyt kolmansien maiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa sisällytetään tähän, jotta voidaan vahvistaa Olafin kykyä taistella petoksia vastaan esimerkiksi EUn ulkopoliittisessa ulottuvuudessa. Samanaikaisesti lausunnossa vaaditaan, että komissio parantaa tarkkailu järjestelmiä, jotta voidaan taata varojen asianmukainen käyttö ja ottaa huomioon vuosikertomuksen toteamukset, vuosikertomuksen, jonka saimme tuomioistuimesta, tilintarkastustuomioistuimesta. 2011 budjetin täytäntöönpanon osalta. Siinä todettiin, että tiettyjä virheitä komission valvonta ei pystynyt havaitsemaan. Lisäksi valmistelija ehdottaa sitä, että Kaikissa kahdenvälisissä sopimuksissa olisi tällainen petosten vastainen lauseke ja otettaisiin huomioon myös tilintarkastustuomioistuimen suositukset, jotka pätevät ulkosuhdetoimiin. Erityisesti silloin, kun kyse on edustustojen tehtävän laajentamisesta. Tarkoitus on varmistaa resurssien asianmukainen käyttö. Esittelijä on tehnyt kolme tarkistusta. Niissä keskitytään tarpeeseen parantaa poliisiviranomaisten määrärahoja sekä jäsenvaltioissa että naapurimaissa, ja tarkoitus on paremmin suojata EUn taloudellisia etuja. Tarkistukset, joita lausuntoon on tehty kollegoiden toimesta, tuovat lisäarvoa lausunnolle. Erityisesti tarkistus, joka viittaa petosten rajat ylittävään luonteeseen sekä ohjelmien sekä MFFn petosten vastaisen työhön ja määräyksiin on myös tarpeen taistella tulialan petoksia vastaan. Kollega Weber on myös tehnyt kommentteja tietyistä tarkistuksista, joita kollegat ovat jättäneet. Mikael Gaalerin tekemä tarkistus on numero yksi. Renate Weber haluaisi, että tässä äänestettäisiin kohta kohdalta, koska hän katsoo, että toinen osa Gallerin tarkistuksessa nostaa tässä aiheettomasti erille Makedonian ja Kroatian niin ikään hän vaatisi erillistä äänestystä, kohta kohdalta äänestystä tarkistuksesta yhdeksän. Sen on jättänyt Flaskova Benova. Pikemminkin hän kehottaisi äänestämään tätä tarkistusta vastaan. Hän katsoo, että turvallisuusriskit, jotka tässä mainitaan, eivät ole päähuolena kyseisessä lausunnossa. Näin kollegat, olen esitellyt sen, mitä kollega Renate Weber on halunnut tuoda esille omassa lausuntoluonnoksessaan ja joka nyt sitten on keskustelun aiheena. Kiitos. Thank you very much, Mr. Chairman. I'm taking the floor on behalf of... Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun Michel Gallerin puolestakaan EPPn varjoesittelijä tässä lausunnossa. Pari kommenttia. Hän ei kyllä voi olla tämä paikan päällä, koska hän on tällä hetkellä matkalla. Ensinnäkin kiitokset esittelijä Weberille hyvästä työstä, valmistelijalle. Hänen lausuntoluonnoksensa tulee aikana, jotka ovat myöskin olleet tärkeänä tässä, tässä ehdotuksessa. Tässä on monia ehdotuksia, jotka ovat pelkästään lisäys, sen suhteen pyrin ottamaan muutamia ähm, ehdotuksia EUn ulkosuhteiden rahoitukseen. Ja tiedän, että he ovat jo tarkistukseen yksi, kohtaan yksi jo reagoinutkin, eli kohta kohdalta äänestys rouva Kuolinruokakallerilta. Ja sitten vielä lyhyesti puheenjohtaja. Tässä on viisi tarkistusta oikeastaan. Uskon, että on oikein katsoa tarkistuksiin. Tarkistus kaksi, kappaleeseen kaksi. Tilin tarkastustuomioistuin on todennut, että komission valvontamekanismi ei ole täysin tehokas. Meidän pitäisi pyytää komissiota kehittämään noudattamalla suosituksia, jotka tilintarkastustuomioistuin on antanut ja myöskin meidän vastuuvapauslausuntonsa. Sitten tarkastus kolme, kappaleeseen kolme. Seuraavan ratuspuitteen puitteiston puitteissa 2014-2020 meidän pitäisi täydentää niitä toimenpiteitä, joilla pyritään kehittämään petosten vastaista toimintaa ja näin myöskin luoda rikollista toimintaa vastaan selkeä pelote EUn budjetissa, EU-jäsenvaltioissa ja kolmansissa maissa. Kappaleeseen 5, tarkoitus 4. Kahden keskisten tai monen keskisten sopimusten tekemisessä kolmansien maiden, niin standardilauseke petosten vastaisesta lausekkeesta pitäisi ottaa huomioon. Ja viimeinen viides tarkistuskappaleeseen kuusi. Tietenkin kilpailumenettelyissä on heikkouksia todennut, todettu ja nämä pitäisi korjata piakkoin. Tällaisessa uudessa järjestössä on tärkeää, että tehdään hyvät toimintatavat heti alusta lähtien – toimeksi. Toivottavasti kollegat voivat tukea tätä edustaja Gaalerin tekemää ehdotusta. Kiitoksia. Thank you. I'm replacing our... Kiitos. Minä olen täällä Pinoa Lakin tilalla, joka on ja Hän ei ollut paikalla hän pyysi, että minä kiittäisin äh, lausunnon laatijaa Tietysti työstä. Hän tukee lausuntoa. Hän on tehnyt neljä tarkistusta, joilla pyritään parantamaan tekstiä hiukan. Hän korostaa tarvetta täysi pyrkiä vahvistamaan taistelua tullin liittyvää petoksien torjumiseksi. Ja tämä on asia, joka liittyy rajoihin, joihin tarvitaan voimakasta eh, toimintaa kumppanimäältä. Hän myöskin pitää hyvänä sitä, että pyritään uudistamaan Olafia ja vahvistamaan sen ky- kykyä taistella tori petosta vast- petoksia vastaan eu politiikan ulottuvuuksien puitteissa. sehän myöskin toivoo, että päästään pikaisesti päätöksen nykylainsäädännön metellä pyritään parantamaan yhdeksän päätöslauselmaa, joka antaa puitteet virastolle niin, että se voi toimia mahdollisimman tehokkaasti. Rapporteur. Esittelijä. Well, well, uh, I have already niin, minähän jo oikeastaan ennakoin useampaakin tarkistusta. Eli mitkä sitten hyväksyisimme ja mitkä katsomme, että eivät ole niinkään hyödyksi. Yksi tällainen on tarkistus kaksi. Niin kuin sanoin, tarkistuksessa, yksi Gallerilta tarvittaisiin kohta kohdalta äänestys. Tarkistus yksi. Emme tue sitä lisäystä, jonka Gaaler haluaisi lisätä tähän kohtaan. Siinäpä oikeastaan kaikki. Jos nyt oikein ymmärsin, tämän muistion, jonka sain kollegalta, niin me tukisimme suurinta osaa muista tarkistuksista. Thank you very much. Kiitos. Hyvä. Nyt haluaisin tehdä, esittää yhden kommentin. 27. toukokuuta meillä on kaksi asiaa esillä, että ne tulee käymään Ukrainan ulkoministeri Rakko Sara ja YK on yleiskokouksen puheenjohtaja voivat tulla vain tuona päivänä. Meillä ei ole silloin valiokunnan mietistä. Esimerkiksi järjestää valiokunnan kokous tuolloin, jotta voitaisiin käydä keskustelua näiden kahden henkilön kanssa. Vastustaako joku tätä? Näin ei ole, joten ehkä pitää kuitenkin kysyä myös koordinaattoreilta asiasta, mutta ehdottaisin, että me pitäisimme kokouksen silloin. Toinen asia, olette varmastikin sitä mieltä, että lähettäisin teille Brasilian kertomuksen kirjallisena, vai haluatteko käydä keskustelun siitä? Milan Mon, te olitte paikan päällä, teille se tietysti sopii. Kirjallisena on hyvä. But that's one mark, remark. I think we should look really more... meidän pitäisi keskittyä enemmän Etelä-Amerikkaan, ei, ei Latinalais-Amerikkaan, ei, ei pelkästään sitten Brasilian BRICS-maa, vaan muistakin syistä. Ne ovat todellakin niin tärkeitä, ei pelkästään taloudellisesti tärkeitä. Anna, herra Milan Mon olivat mukana meidän mukanamme ja on myöskin paljon kiinnostusta, myös paljon väärinkäsityksiä. Nyt on ehdotus olemassa siitä, että olisi pysyvämpiä keskusteluja heidän kanssaan, jotta voitaisiin saada aikaan valtuuskunta parlamentin äh, kummankin äh, huoneen kanssa ja kun on kummankin kamarin kanssa, ja tästä tullaan keskustelemaan myöskin toukokuussa. On tärkeää, että puhumme heidän kanssaan enemmän, mutta herra Chanuk. Kommentti vain. Olen samaa mieltä, että pitäisi tehdä enemmän työtä latinalaisen Amerikan tiimoilta, mutta on aika surullista, että kun Brasilia on valtatekijä ja minun mielestäni se ei ponnistele juurikaan niin, että olisi edustustolla tekemistä meppien kanssa. Se on jättänyt täysin huomiotta tämän valiokunnan. Brasilialaisia diplomaatteja ei täällä ole koskaan näkynyt. Kyllä täällä muita on käynyt latinalaisesta Amerikasta, mutta Brasilia, tämä nukkuva jättiläinen, ei ole juurikaan kiinnostunut. Tämä on aika ikävä minun näkökulmastani, koska olen ollut siellä maassa ja puhun kieltäkin sujuvasti. I'm sure it's because they don't know that, On varmaankin, että he eivät tiedä, että herra Tano puhuu niin sujuvasti heidän kieltään. Sen takia te olette vielä olleet tässä yhteydessä, koska uskon, että Brasilian suurlähetystö on pyrkinyt ottamaan yhteyttä. Tekin he ottavat ehkä yhteyttä niihin kollegoihin, jotka ovat valtioskuntoihin, jotka ovat jossain yhteydessä heihin, vaikka Merkosuuriin yhteyksissä. Totta kai Brasilia on tärkeä, mutta taisi olla vissiin ensimmäinen kerta, kun pyysimme heitä neuvotteluihin. Ja kuten puheenjohtaja Brock totesi, he todellakin arvostivat sitä. Ja todellakin oli tarve tällaiselle keskustelulle, koska oli niin paljon väärinkäsityksiä vallalla. Ja sitten yhteydessä heidän kanssaan pystyimme todellakin murtamaan nämä väärät käsitykset ja pääsimme yhteisymmärrykseen. Uskoisin, että tämä oli hyvin osoittava myöskin Brasilian taholta se korkea taso, joka tällä valtuuskunnalla oli. Kaikki muut paitsi presidentti Dilma olivat siellä, mutta näin myöskin, näemme myöskin presidentti Lulan. Eli tämä oli, osoittaa sen, että korkea taso sen, kuinka tärkeänä pitivät tätä. Ja tämä oli hyvin vedetty myös, puheenjohtaja Brock. Tämä oli erittäin hyödyllistä. Ja uskon, että varmaankin meillä on sitten tulemme uudet suhteet, jotka ottavat huomioon myöskin Charles Tanokin esittämät asiat täällä. Sure, I agree with your assessment that... Kiitos puheenjohtaja Lehtmeltä siitä arviosta, että Latin Amerikka on erityisen tärkeä, mutta haluan korostaa sitä että ehdotus, ehdotusta, että kompromissiehdotukseni olisi, että heti kun kirjallinen kertomus on valmis, me järjestämme keskustelun kertomuksesta, koska se antaa meille tilaisuuden hiukan äh, antaa tietoa kollegoille etukäteen ja sitten sitä keskustelua, eikä toivottavasti esitystä viimeisenä kohtana. Brasilia Etelä-Amerikassa on tärkeää ajatella viimeisiä muutoksia, joita on tapahtunut Venezuelassa ja Uruguayssa. Se on tärkeää. On tärkeää käydä asiasta asianmukainen keskustelu. Gracias, presidente. Jos... Kiitos puheenjohtaja. Minä haluan tukea sitä, mitä täällä on sanottu, kun aina komissio oli, oli hyvin mielenkiintoinen matka Tämä oli ensimmäinen kerta, kun ulkoasioiden valiokunta tästä parlamentista kävi Brasiliassa. Matka oli mielenkiintoinen ja samaan aikaan, kuten sanottiin, on paljon väärinkäsityksiä ja monia asioita piti selvittää. On, tämä vuoropuhe on, on tärkeää, jonka me saimme liikkeelle. Ja tämä on tietynlainen käynnistymiskohtaiselle vuoropuhelulle ja tätäkin edes voidaan jatkaa mutta kun on tärkeintä, olemme tietoisia siitä, että olisi tällaista vuoropuhelua ja olemme aloittaneet jotakin, mikä on hyödyllistä, olisi muutenkin tärkeää, että jatkettaisiin tätä vuoropuhelua varsinaisen kanssa ja se on tällainen enemmänkin sutatunut eteläänpäin, mutta näitäkin osoittaa, että sillä on kuitenkin myös pohjoisessa ystäviä ihmisiä, jotka haluavat harjoittaa yhteistyötä kanssa ajatellen vain haasteita, jotka ovat maailmanlaajuisia. Kiitos. Tähän kommentti niin minun on sanottava, että ensinnäkin sopimus oli presidentti Lulan ja minun välinen. Me sovimme, että Saksa ja Brasilia olisivat sitten loppuottelussa maailmanmestaruuskisoissa. Toinen asia, Brasilia ei halua nyt sitoutua pelkästään BRICSiin. Se pelkää tai on ärtynyt siitä, miten Yhdysvallat on toiminut. Ajattelen tätä perinteistä suhdetta Etelä-Amerikkaan, joka sillä on, ja katsotaan Euroopan suuntaan enemmän ja myöskin Merkosurin suuntaan. Me kesällä tullaan tekemään ehdotus Merkosurin ja EUn vapaakauppa-alueesta. Nyt kun Argentiina on menossa kohti seuraavaa vararikkoa ja tilanne Paraguayssa ja Venezuelassa on sellainen, mutta nyt kuitenkin siis Brasilian täytyy ottaa nyt johtoasema, he tietävät sen. Siksi tässäkin vai mielessä tämä on mielenkiintoinen tilanne, jossa on tiettyjä intressejä. Meidän pitää ottaa tämä huomioon. Siksi Charles uskon, että he ovat enemmän kiinnostuneita asiasta kuin ovat olleet aiemmin. Ja voi katsoa enemmänkin vain sisäänpäin. Kiitoksia huomiseen ja, ja katsotaanpa jälleen kompromisseja. Ich habe das alles durcheinander hier.